Okay, colleagues. I think, um... Kollegat kaikki ovat nyt vaihtaneet kuulumisia loman jälkeen ja tervehtineet, mutta tiedän, että osa kollegoista haluaa ehkä myös äänestää ja käydä muissa valiokunnissa, tehdä muita juttuja, joten parempi aloittaa. Ja syyllistävät tervetuloa takaisin kesätauon jälkeen. No, kaikki ovat nyt oikeasti paikalla, se sen, että nyt työt jatkuvat. Kuten hyvät oppilaat, saavumme oikea-aikaisesti kokoukseen niin ja olemme valmiit äänestämään. Ja monet ovat täällä paikalla. Toivottavasti kaikilla oli hyvä loma ja nautitte. No, Britanniassa tämä oli poikkeuksellisen kuiva kesä ainakin, mutta ehkä muiltakin, muillakin olisi liian kuiva ja kuuma, mutta yhdistynyt kuningaskunta, siellä oli poikkeuksellisen lämmintä ja miellyttävää. With our agenda today. Otetaan esityslistasta Eli saitte sähköpostin eilen. Kolme uutta kohtaa on lisätty listaa luonnokseen huomisaamuksi. Ensinnäkin käydä läpi Deven tarkistukset COP24, COP24 eli ilmastonmuutoskonferenssi, joka pidetään tänä vuonna. Oliko se Posnanissa? En ole varma, en muista, mutta joka tapauksessa – Eli tarkistuksia sitä ilmastonmuutosasioihin päätöslauselma, jonka parlamentti hyväksyy COP24 kokousta varten, joka liittyy ilmastoneuvotteluihin. Ja kohta 18 oli siis tämä. Sitten kaksi kohtaa humanitaarista kysymyksistä, jossa on ollut tiettyjä huolia. Ensinnäkin kohta 19. Gazan tilanne. Tiedätte, mitä siellä tapahtuu kohta 20 ja osa on käynyt Venezuelassa, se liittyy siihen. Eli puhutaan Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta, joka pahenee pahentumistaan. BB, BBC raportoivat Gazan ja Venezuelan humanitaarisista vaikeuksista paljonkin, joten komissio kommentoi näitä kysymyksiä huomisaamuna. Sitten katsotaan, miten siitä eteenpäin. Mutta huomisaamuna siis nämä tiedot. Voimmeko hyväksyä esityslistaluonnoksen näin muutettuna? Selvä, kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset kohta kaksi. Ensi viikolla on tämä vuosittainen kokous MEPPien ja EU-valtuuskuntien välillä. Eli suurlähettiläät, se pidetään tiistaina 4.9. iltapäivällä. Tänä vuonna keskitytään kokouksessa EUn monivälisiin vastauksiin ja edistämisiin globaaleissa haasteissa. Eli puhutaan avoimista taloudesta, talousjärjestelmästä, ilmastonmuutoksesta, maahanmuutosta, rauhasta ja turvallisuudesta. Tällä hetkellä paljon painetta kohdistuu monivälisiin järjestöihin. Esimerkiksi New Yorkissa järjestettiin tuo konferenssi ennen kesää liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Yhdysvallat ei hyväksynyt tuota päätöslauselmaa. Kaksi valtiota, Israel ja Yhdysvallat, joten tästä huomataan, että monet järjestöt, niihin kohdistuu painetta paljonkin. Siitä siis keskustellaan ensi viikolla suurlähettiläinen kanssa. Minä ja Claude Moraes, live-valiokunnan puheenjohtajan johtamme kokoustessa käsitellään maahanmuuttokysymyksiä ja hallinnointia. Ja käydään läpi myös tätä YK niin sanottua Global Compact-sopimusta. Tämä pidetään salissa APS 3G3 15.45-17.15, eli varttia vaille 4 5 ensi viikolla. Se on avoin kaikille, vaikka onkin suljetuin ovin tuo kokous, mutta rekisteröitykää näihin seminaareihin. Sähköposti ohjelmineen on lähetetty eilen, niinkö? No, meidän sihteeristömme ei siltä vastaa, vaan ilmeisesti yleinen sihteeristö. No, joka tapauksessa tietoja ensi viikon tapahtumasta varmasti on saatavilla. Mielenkiintoista suurlähettiläät, monet ovat tavanneet heidät kun on käyty valtuuskuntamatkoilla, joten heidänkin kanssa hyvä keskustella. He ovat paikalla täällä Brysselissä ja heiltä saa tietoja. Kohta kolme. Koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen. Kokous pidettiin 11. heinäkuuta. Päätökset on teille annettu, jos on kommentteja, niin esittäkää ne kokouksen loppuun mennessä. Muuten ne on hyväksytty sellaisenaan. Kohta neljä kokouspöytäkirjan hyväksyminen 16-17 toukokuuta pidetty kokous ja 25. kesäkuuta pidetty kokous. Pöytäkirjat on teille, jos on kommentteja, niin estäkää ne sihteeristölle kokouksen päättymiseen mennessä. Muuten ne on hyväksytty sellaisena. Kohta viisi. Tervetuloa. Komission kollegat, missä he ovat? Siellä takaosassa. Tervetuloa. Toivottavasti oli hyvä kesä. Onko komission ilmoituksia? Ei, ei ilmoituksia kesäloma oli varmasti. Ilmoituksia tulee sitten tässä ajan mittaan eteenpäin äänestyksiin saman tien. Ensinnäkin, onko kaikilla äänestyskortti mukana kesätauon jälkeen? Kyllä. Kaikilla on kone äh, nämä kortit kaksi aihetta, kolme äänestysluetteloa, ensimmäinen kohta kuusi, globalisaation hallinta, kauppaa koskevat näkökohdat ja esset tai siis valmistelija on Christian Preda, ei ole täällä. Ei taida olla mitään. Bogdan, onko jotain lisättävää? Ei. Selvä. Eli voimme äänestää tästä kohdasta. Eli kohta kuusi. Globalisaation hallintakauppaa koskevat näkökohdat. Tässä on kompromisseja saatu paljonkin. Aloitetaan kompromissista yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi 2 äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Amendment 11. 11 tarkistus puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 16, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 tarkistus kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen osa raukeaa. Selvä. Sitten menemme tarkistuksen 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Olemmeko jättäneet jotakin välistä? Katson sihteeristön puolen. Jäikö joku äänestys välistä? After Amendment 10. Tarkistus 10 jälkeen. Mites siinä olikaan? Ai niin, anteeksi, pitää äänestää kollegat. Katsokaapas ensimmäiselle sivulle äänestysluettelo. Olisi pitänyt äänestää toisesta. No siis, tarkistus kymmenen toinen osa, siitä olisi pitänyt äänestää minun virheeni. Toinen osa tarkistuksesta kymmenen Puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan joka tapauksessa, eli tarkistetaan tuo äänestys alkaa. Has everybody voted? Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten palataan sivulle. mikä se nyt olikaan? Kompromissi 5. Sivulla 3. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. sitten raukeaa kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 38 äänestys alkaa. Näyttää hylätyltä. Äänestivätkö kaikki äänestys päättyy? Hylätty. Tarkistus 39 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 39 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Toinen osa 39 äänestys alkaa. Taitaa olla hyväksytty. Äänestivät kaikki. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten mennään. Tästä pitää äänestää kyllä toinen osa, kompromissi 8. Siitä erikseen kompromissi 8 jälkeen tuon blogin jälkeen siitä pitää äänestää tuo varjostettu osa. Toinen osa siitä pitää äänestää. Näettekö sen? Selvä. Puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan tuo, tuo toinen osio. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty, mutta juuri ja juuri. Tarkistus 51 puolesta 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Ah, the vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, ensimmäinen osa vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty, 56 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 56 puolesta vastaan. Missä on kompromissi? Anteeksi, anteeksi. Kompromissi 9 ensin. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 56 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 61. Äänestys alkaa. Taitaa olla hyväksytty. Päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Tarkistuksen 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinäkö se? Selvä. Sitten äänestämme lausunnosta näin tarkistettuna. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä onnittelut. Edustaja Preda, vaikka olekaan paikalla, varmasti voitte välittää esittää nuo onnittelut hänelle. Kiitos. So, now we move to... No sitten siirrytään talousarvioasioihin. Budjettiäänestys tehdään kahdessa osassa kaksi erillistä listaa. Ensimmäinen on Tämän hetkinen yksityiskohtainen tarkistuslista budjettiin ja sitten varsinainen päätöslauselma. Ensin muutokset ja annan Arne Liitsille ensimmäiseksi puheenvuoron. Hän on siis eri esittelijä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Toivon mukaan teillä oli hyvä kesä. Meillä oli hieno valtuuskunnan matka YK ja puhuimme esimerkiksi terrorismista. Ja puhuimme Gutierrezin kanssa, puhuimme ilmasto, diplomatiasta ja monista asioista, joista annoimme hyvin vahvan signaalin meiltä. Kiitän kaikkia äh, yhteistyöstä ja tarkistusta. Tämä meni oikeastaan hienosti tämän kesätauon aikana, mikä on hienoa. Ja sen vuoksi pyytäisin nyt äh, teiltä tukea budjettitarkistukselle liittyen Turkkiin. Minä lähetin sähköpostin varjoesittelijöille siitä, miten tärkeää on antaa vahva signaali myös humanitaarista avusta. Joten odotan mielenkiinnolla äänestystä. Selvä, voidaan siirtyä suoraan äänestämään. Aloitetaan tarkistuksista. Luen numerot täältä ääneen, koska muuten se menee monimutkaiseksi. Ensimmäinen on 5562 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5552 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5553 puolesta vastaan hyvä, tyhjää hyväksytty. 5556 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5557 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 556 5566 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5578 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5561 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaanpa tämä 5561, joka oli Erikki Guerrerolta ja Noitsolilta. Äänestys alkaa. Voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 5563 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5559 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5565 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5576 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 5560 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5568 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 555 5558 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 5577 puolesta vastaa 55 seitsemän seitsemän puolesta siis, vastaan, tyhjää. Tarkastetaan tämä, koska näyttää, että ihmiset äänestelevät vähän miten sattuu, eli äänestys alkaa, tarkistusäänestys hylätty selvästikin, äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. 5564 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 5575 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ja sitten suullinen tarkistus, suullinen tarkistus herra Pejonilta. Puolesta. Eli emme voikaan äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. Tässä on vasta lause, joten otetaan. Ei kun tämä putoaa pois. Äänestetään 5550 nyt puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan tämäkin. 5550 äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5573 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55 7.4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5572 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5570 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5569 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5551 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaanpa 5551. Tarkastusäänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 5567 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty. Joten tässä olivat tarkistukset ja voimme siirtyä varsinaiseen päätöslauselmaan. Ja sielläkin on lukuisia tarkistuksia Eli siirrytäänpä äänestämään niistä. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kakkonen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolmonen puolesta, vastaan tyhjää. Tarkastetaan tarkistus kolmonen, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nelonen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty hyväksytty. Tarkistus vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan tarkistus kahdeksainen. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty pienellä erolla. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa yhdeksäinenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hy- Tarkistetaan 11 myös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 15. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Mm, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen nyt tarkastetaan tarkistus 17, koska minä sekoitin ihmisiä tähän täällä ja ihmiset sekaan, sekaantuivat, eli äänestys päättyy. Ja hylätty on siis tarkistus 17. 10, 10. Tarkistus 18 puolesta Va- 18. äänestetään puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta, puolesta äänet vastaan tyhjää, hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 23 puolesta, vastaan tyhjää, Tarkastetaan 23. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty on. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tarkastetaan vielä. 25. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 28 ennen myös äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 29 ennen myös. Äänestys alkaa. Eli äänestys on auki 29. Nyt on siis auki. Äänestys päättyy. Nyt siis äänestys päättyy ja hyväksytty. 30 puolesta äänet. Haluatko sanoa jotakin sieltä? Freda, ole hyvä. Sure, I think I got uh, wrong in... Niin, minä tein virheen 16 tai 17. Minä luulin, että se oli 17 joten minä äänestin <laughs> väärin, sekoitin. Miten tässä voidaan tehdä, koska kun olemme täysistunnossa, niin voimme muuttaa äänestystämme. Valiokunnassa ei voi muuttaa äänestystä sen jälkeen, kun äänestys on päättynyt. Olen pahoillani. Ei ole mitään mekanismia tämän asian korjaamiseksi tässä tilanteessa valiokunnassa sen jälkeen, kun äänestys on jo päättynyt. Siitä voi tehdä alahuomautuksen ja sen voi ottaa esille sitten täysistunnossa, mutta täällä valiokunnassa se ei onnistu. Kyseessä on lausunto. Rubik voi sen esittää talousarviovaliokunnassa, mutta emme voi täällä valiokunnassa muuttaa äänestystulosta. Eli sitten tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 30. Myös äänestys alkaa Rubikin tarkistuksesta numero 30. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Eli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 tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 41. Äänestys alkaa. Näyttäisi, että olisi hylätty, mutta äänestys, tarkastusäänestys siis käynnissä. Äänestys päättyy ja hylätty on. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 43. Tarkastusäänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 46 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 47 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 48 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkastetaan 48, niin tarkastusäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli nyt äänestämme koko lausuntoluonnoksesta näin muutettuna nimen äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kuka haluaa vielä äänestää? Äänestys päättyy ja hyväksytty isolla enemmistöllä. Paljon kiitoksia Arnelle ja siinäpä olivat äänestykset tämän aamun sessiossa. Kiitos paljon. Okay, colleagues, if those were leave... Kollegat, jos poistutte, niin tehkää niin, niin voidaan siirtyä kohtaan kahdeksan. Kohta kahdeksan. Epäterveet kaupan käytänteet yritysten välissä suhteissa elintarvikeketjussa. Anteeksi, jos haluatte poistua, niin tuolla on kyllä tila ulkopuolella, voitte siellä jutustella jos jäätte paikalle, niin istutukaa, niin siirrytään kohtaan kahdeksan. Tämä on siis lausunto agrivaliokunnalle. Minä olen valmistelija, lausunnon valmistelija, joten niin saatte kuunnella minua taas. Mistä on siis kyse? 12. huhtikuuta, no siis puheenjohtajan, mutta alustus ensin sitten omat tarkistuksen, eli puheenjohtajana – 12. huhtikuuta komissio direktiiviä, joka liittyy terveisiin kaupan käytänteisiin, jossa käsitellään yhdistövälisiä suhteita elintarvikkeiden toimitusketjussa. Ajatuksena on kieltää haitallisimmat epäterveet kaupan käytänteet, jotta voidaan varmistaa reilu kohtelu PK yrityksille. Eli alalla varmasti tiedätte, mistä on kyse kollegat. Tässä on tullut maanviljelijöitä valituksia EUn sisällä ja myös sen ulkopuolelta. Näin on ollut jo monta vuotta, eli että suuret supermarketit, suuret ostajat painostavat heitä leikkaamaan hintoja. Joskus veloitetaan siitä, että tu- mihin, mihin paikkaan tuote laitetaan hyllyllä kauppa, tai hyllyssä kauppaan niin, niin edelleen. Eli tämä tilanne on jatkunut jo nämä epäterveet kaupankäytänteet toimitusketjuissa. Tietyt maat ovat jo laatineet kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan suojella viljelijöitä ja tuottajia elintarvike toimituskirjassa, mutta EU-lähestymistapaa ei ole, ja tästä on nyt kyse uudessa direktiivissä. Me pitävät pyytää sitä monta vuotta. Agrivaliokunta, johtovaliokunta, äänestää meidän mietinnöstään ensimmäinen lokakuuta. Miksi DV-valiokunta laatii lausunnon? Siksi tietysti, että maanviljelijät ja tuottajat, no monet kehitysmaissakin toimittavat tuotteita EU-markkinoille ja komission ehdotus kattaa nämä muut kuin EU-toimijat, EUn ulkopuolelta tulevat toimijat. Eli tämä on tärkeä kysymys valiokunnalle. Meillä on jättänytkin useita tarkistuksia. Kaiken kaikkiaan nyt sitten otetaan valmistelijan hattu päähän. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvä ehdotus komissiolta. Tämä on hyvä aloite. Ja komissio ehdottaa, että otetaan mukaan EUn ulkopuolelta tulevat maanviljelijät. Se on hyvä minusta osa tarkistuksista, niin haluan vahvistaa tuota viestiä, eli että otettaisiin mukaan myös EUn e ulkopuoliset maat. Nähdäkseni agrivaliokunnan mietintö myös tukee tuota ajatusta, sillä jos on eri normit EUn ulkopuolella, niin tietysti sitten supermarketin houkutuksena on hankkia EUn ulkopuolelta eikä se volta, joten pitää luoda yhtäläiset toimintaedellytykset. Nähdäkseni kuitenkin agrivaliokunta on juuri menossa tuohon suuntaan myös. Muut tarkistukseni pyrkivät harmonisoimaan sääntöjä ympäri EUta ja varmistamaan, että on hyvä täytäntöpanomekanismi. Kaikki tiedämme, että kun on suhde maanviljelijän ja tuottajien välillä, niin tässä on epätasapainoa valtasuhteiden osalta. Usein viljelijät ja tuottajat saavat No nämä tuottajat hankitaan yhdellä kertaa ja on vaikea estää myöskin valituksia, joten tarkistukseni pyrkivät tekemään selväksi, että muut järjestöt, jotka edustavat viljelijöitä, voivat myös näitä valituksia esittää. On siis tärkeää, että osuuskunnatkin voivat toimia. Tässä on minun ehdotukseni. Kahdeksan tarkistusta vain minulta kaikki menevät samaan suuntaan. Nähdäkseni agrivaliokunta on samoilla linjoilla. Siinä kommenttini, onko täällä on varjostelijoiden luettelo, niin sieltä aloitetaan. EPP, kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Maria Hoibu haluaa käyttää puheenvuoron ainakin. No, hän voi puhua tästä hyvin, koska hän on viljelijä. Maria, ole hyvä. Ja herzlichen Dank, Linda. Kiitos, äh, Linda. Toki tämä on asia, joka minua kiinnostaa kovasti. Minä olen varjoesittelijä aiheesta agrivaliokunnassa. Ja ihan kuten sinäkin pidän hyvänä sitä, äh, että komissio ei käsittele näitä kauppakäytänteitä vain äh, Euroopassa, vaan haluaa reilut käytänteet myös Euroopan ulkopuolisille tuottajille, jotka tuottavat Euroopan markkinoille. Ja jos puhun vielä epäreilusta kilpailusta eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten tuottajien keskuudessa, täytyy olla kysymys myös reiluista hinnoista. Viljelijöiden täytyy saada kunnalliset hinnat. Ja erityisen tärkeää on, että tuottajat kehitysmaissa saavat todellisen mahdollisuuden, ei vain käytännö, teoriassa, vaan käytännössä toteuttaa näitä oikeuksia. Ja me kehitysyhteistyövaliokuntana meidän täytyy tehdä tai miettiä ajatuksia siitä, miten nämä maanviljelijät voivat äh, toimia ja että saataisiin mukaan myös äh, kokonaiset äh, järjestöt ja kattojärjestöt, eikä vain yksittäisiä ihmisiä. Koska jos ajatellaan vaikka sitten sitä, että miten voitaisiin toimia. Eihän siinä ole mitään järkeä, että esimerkiksi Burkina Fason maanviljelijät esittävät kanteen tai valituksen tänne Eurooppaan. Eli näitä asioita pitää vielä valiokunnassa miettiä. Agrin esittelijä on tehnyt myös tiettyjä parannuksia eurooppalaisille tuottajille omissa tarkistuksissaan ja minusta ne ovat hyvin tuettavia tarkistuksia. Mutta tuottajat Euroopan ulkopuolella, heille ei ole tehty niinkään paljon ja se on meidän tehtävämme. Meidän tulee tarkastella nimenomaan sitä, millä tavalla me voimme tukea maanviljelijöitä unionin ulkopuolella. Me puhumme aina köyhyyden vastaisesta taistelusta ja siitä, että paikan päälle pitää saada aikaa nämä toimintaa ja siinä meidän täytyy nyt heitä auttaa. Mr. Venta. Edustaja Venta. Thank you, Chair, for ours. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän puoleltamme tuemme linjaustanne tämän tarkistuksen suhteen. Tämä aihe on tärkeä todellakin ja jos seuraamme eurooppalaista mediaa, niin Merkelhän kävi näissä maissa Senegalissa Nigeriassa, joten kysymys, joka koskee maanviljelystä ja koko alaa on hyvin tärkeä, joten tuen todellakin linjaustanne, mutta ehkä tekninen kysymys tähän vielä. Olisiko mahdollista saada määräaika ensi viikoksi eikä perjantaiksi, koska me voisimme valmistella joitakin tarkistuksia. Eli olisiko mahdollista lykätä tätä määräaikaa pari päivää pidemmälle? No, täällä pudistellaan päitä, sillä pitää äänestää. No, aikaisemmin Agri äänestää ensimmäinen kymmenettä, että se on hyvin pian, joten jos haluatte jättää tarkistuksia, niin, no, keskiviikko taisi olla vai tiistai. No, en, no tänään on keskiviikko, niin no, miten nyt kello 12 vai miten se olikaan? Six o'clock on Friday. Kello kuusi perjantaina sopiiko? Ei 12. Ku, kello kuusi. Anteeksi, en voi muuttaa, koska tämä pitää vielä pidä eteenpäin käännettäväksi. Okay. Selvä, teemme parhaamme ja hyväksymme tämän. Kiitoksia. olette tämän hankala edustaja Schaffhauser. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. No, nyt on sisämarkkinat ja jopa euro ja nyt on jouduttu tällaisen globalisaatioprosessiin, jossa ostoskeskusta tulee yhä tärkeämpiä ja tarjouskilpailut EU-tasolla ovat itse asiassa globaalin tason ilmiöitä ja meillä ei ole sääntelyä tai samantyyppistä sääntelyä eri toimijoiden välillä. Pitää siis pohtia, no tämä on aihe, jonka tunnen hyvin, koska olen toiminut Puolassa ja muissakin maissa. Olen myös Venäjällä, ollut mukana viljelytoiminnassa – Tämä on tärkeä aihe ja meidän pitää pohtia, josko sisämarkkinat, globalisaatio, kilpailu, alhaisin hinta, palvelevatko ne valtioiden intressejä, mutta tuosta pitää ottaa myös eri eturyhmät, kuten maanviljelijät. Maanviljelijät ja tuottajat kohtaavat tämän globalisaation ja voidaan todeta, että ainut tapa jäädä henkiin heille tässä järjestelmässä on muuttaa tuotteensa paikallistasolla ja myydä niitä paikallista, siis jalostaa niitä paikallistasolla ja myydä niitä paikallistasolla ja pitää katsoa, miten voimme torjua näitä ilmiöitä, että on tämä alhaisin hinta, paras hinta, jossa aina tuottaja sitten maksaa siitä. siinä on, no äskettäin esimerkiksi minä tapasin maitoalan toimijoita, no, ne, no neljä vuotta sitten siis, mutta Kyse oli heidän henkiin jäämisestään, koska kilpailu on kovaa. Mutta kyse oli, sitten somittiin sopimus, jotta siellä järvi päästä henkiin piti maksaa useita miljoonia EUlle näiden maitoalan toimijoiden. Ranskassa kilpailu on kovaa ja niin edelleen. No, joka tapauksessa, miten voimme edistää paikallistaloutta, paikallista tuotantoa – paikallista jalostamista ja paikallista myyntiä, sillä se on paras tapa sallia se, että maanviljelijät voivat jäädä henkiin ja tuottajat voivat myös toimia näin paikallistasolla jopa teollisesti. Toinen asia, tällaiset etuoikeusasemassopimukset vastustan vapaakauppaa siinä mielessä, että meidän pitää jatkaa tällaista äh, kumppanussopimuksia Afrikka, Afrikan kanssa. Esimerkiksi olen on hienoa, että supermarketissa minä voin ostaa kahvia, joka on reilun kaupan kahvia, ja haluan banaania, maniokkia ostaa, pataattia ja niin edelleen. Joten pitää katsoa, miten voidaan tässä toimia, miten voi tunnistaa, että globalisaatio, harmonisointi, sisämarkkinat johtavat alhaisimpaan hintaan ja keskittymiseen ja toisaalta siihen, että tuhotaan paikallistaloutemme. Miten me voimme sitten integroima, tietyllä tapaa pakottaa, että privilegioida tätä paikallistaloutta. Thank, thank, you, thank you very much. Paljon kiitoksia. On ilman muuta totta, että puhumme paljon Afrikasta, työpaikoista Afrikassa ja nuorista. Jos haluamme pitää nuoret maa töissä ja rakentamassa mm, tuottavia maatiloja, niin silloin täytyy tulojenkin olla kestävällä tasolla ja Euroopan supermarkettien kilpailu ei auta tässä tietenkään. Täytyy katsoa kokonaiskuvaa eikä pelkästään halvinta hintaan. Olen työstänyt vuosien aikana paljon banaanin hintoja ja olen piirtänyt usein kuvan banaanista, että kuinka paljon viljelijä saa siitä, minkälaisen siivun. Ja vaikka olen käynyt reilun kaupan tiloilla Karibian alueella, niin supermarketit alkoivat pyytää viljelijöiltä sitä, että he maksaisivat paketoinnista. Eli se, että kun banaanit lähetetään Eurooppaan, ne pitää paketoida, mutta kaikki kulut ulkoistetaan viljelijöillä, oli kyseessä sitten Eurooppa tai kehitysmaat. Tämä on yksi keskeisistä asioista, tämänhetkisistä asioista, joihin täytyy puuttua. Ja tiedän, että meidän omat viljelijämme ovat samankaltaisten kysymysten parissa päivittäin, joten on tärkeää, että tämä otetaan esille agrivaliokunnassa. Ovatko muut pyytäneet puheenvuoroa? Euroopan komissio on paikalla ja minulle on kerrottu, että kyseessä on Rudi Mögele. En ihan tiedä, mitä osastoa edustatte. Minulla ei ole lista tässä edessä, niin nyt vielä DG Agristahan siellä ollaan paikalla. Ehkä voitte korjata vielä ääntä, ääntämisen, emme tunne teitä vielä kovin hyvin. Pyydän anteeksi vielä tulkelta, koska en käyttänyt mikrofonia asianmukaisesti. Joten DG Agrin edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Koskapa tämä on ensimmäinen kerta, että olen täällä valiokunnassa, niin haluaisin esittäytyä. Olen vara pääjohtaja DG Agrissa ja olen vastuussa tästä lausunnosta tai ehdotuksesta. Haluaisin aloittaa kiittämään kiittämällä valiokuntaa ja esittelijää siitä tuesta, jota ilmaisette lausuntoluonnoksessanne. Tämän ehdotuksen käsittely oli hyvin hankalaa, se vei hyvin paljon aikaa ja olemme hyvin iloisia siitä, että loppujen lopuksi kykenimme sen kuitenkin äh, esittämään. Me pidämme tämän ehdotuksen äh, periaatteista ja ComAgri on samaa mieltä tavoitteesta siinä, että tämä lausunto voitaisiin saada poliittisesti sovittua ehkäpä vuoden loppuun mennessä niin, että se saataisiin viralliseen lehteen vielä ennen tämän parlamentin istuntokauden päättymistä, ja se olisi valtava menestys. Tämä merkitsee myös sitä, että meidän täytyisi olla ylikuormittamatta tätä sillä tavalla, että jos haluamme viedä päätökseen nämä neuvottelut vuoden loppuun mennessä, päätökseen nämä neuvottelut tuottavat olemaan hankalia, mutta mitä enemmän ehdotuksia, sitä hankalammiksi ne muuttuvat ja silloin se vaikeuttaa tämän menestyksekästä loppuun viemistä. Nämä monet asiat, joita otatte esiin lausuntoluonteessa, ne ovat hyvin käytännönläheisiä. Kysymys on siitä, että informoidaan tuottaa kuluttajia, jakelijoita ja muita kolmansissa maissa säännöistä ja että varmistetaan äh, harmoninen sääntöjen äh, toteutus Euroopan unionissa ja niin edellä. Ja me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näistä tavoitteista. Toisaalta me haluaisimme kuitenkin pitää tämän mahdollisimman kevyenä eikä luoda lisää Joten tätä täytyisi hieman katsoa lainsäädäntöprosessissa, trilogissa, että mitä tarvitaan, miten pitkälle tarvitaan erityisiä sääntöjä direktiiviin siitä esimerkiksi, missä määrin äh, voitaisiin järjestää esimerkiksi informointia ja tiedottamista epävirallisemmin ja millä tavalla voisimme luoda verkottumista jäsenvaltioiden komission ja tarvittavien virastojen välillä epävirallisella tavalla, kuten esimerkiksi tämä kilpailuverkosto, jossa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset ja DGCOM tekevät läheistä yhteistyötä. Toinen asia, joka täällä on mainittu, liittyy kysymykseen siitä, kenen kuka voi tehdä valituksia? Te mainitsitte tässä eri osapuolia ja järjestöjä ja ehkäpä meidän pitäisi tarkastella hieman lähemmin tätä tarkoitusta niin, että voimme välttää sen, että tästä tulee yleinen pelikenttä eri ryhmittymille, jotka tekevät sitten bisnestä siitä, että järjestävät esimerkiksi kanteiden esittämistä. Joten tässä pitäisi tehdä ehkäpä vielä hieman töitä niin, että mm, määrittelemme nämä etujärjestöt. Sen lisäksi täällä tehtiin kommentteja laajemmista vaikutuksista, mikä maanviljelijöiden roolilla pitäisi olla sekä unionissa että kehittyvissä maissa. Se, mitä me ehdotimme, on asia, joka kuuluu yhteiseen maatalouspolitiikkaan luonnollisesti artiklasta 43 perustamissopimuksessa. Joten tässä yhteydessä pitäisi huomioida, että tämä on vain yksi tekijä tässä strategiassa, jolla yritämme vahvistaa maanviljelijöiden kilpailuasemaa elintarvikeketjussa. Ensinnäkin meidän täytyy äh, tukea maanviljelijöitä tekemään parempaa yhteistyötä vaikkapa erilaisten osuuskuntien tai tuottajajärjestöjen kautta ja sitten niin, että nämä esimerkiksi tuottajajärjestöt voisivat vahvistaa maanviljelijöiden asemaa. Tähän kuuluu kuitenkin poikkeuksia kilpailusäännöistä, omnibus-asetuksen puitteissa, joka laadittiin tai joka astui voimaan ihan hiljattain. Ja se on nyt käytännössä käytössä jäsenvaltioissa, jossa esimerkiksi me haluaisimme viedä tätä eteenpäin, ei ainoastaan poistaa epätervettä kaupan käytänteitä, vaan me haluaisimme myös esimerkiksi avoimemmat, läpinäkyvämmät hinnoitteluperusteet ynnä muuta. Ja toivon mukaan voimme vielä vuoden loppuun mennessä esittää tästä konkreettisempia ideoita. Eli tässä ei ole kysymys vain tästä ehdotuksesta, vaan kysymys on laajemmasta strategiasta, jossa on moni eri osioita ja komponentteja, joita tarkastellaan samaan aikaan. Me odotamme mielenkiinnolla lainsäädäntöprosessia ja kolmikantaneuvottelua parlamentin ja neuvoston kanssa, niin että saisimme toivon mukaan tämän vietyä päätöksen vuoden loppuun mennessä ja että se voitaisiin sitten hyväksyä mahdollisimman nopeasti vielä nykyisen EP-mandaatin aikana. Ja olemme iloisia teidän tuestanne, koska olisi todellakin ikävä menettää nyt tämä mahdollisuus, joka tässä on luotu koska kukaan ei tiedä, mitä tälle ehdotukselle tapahtuu, jos se pitäisi avata uudelleen seuraavien EP-vaalien jälkeen. Joten kiitos tuestanne ja kiitos, että otitte huomioon meidän kommenttimme ja pohdintamme. Is important that we... Niin, mielestäni on tärkeää, että pyrimme sopimukseen tämän parlamentin toimikauden aikana. Olen ollut pitkään meppinä ja muistan, että ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa kun aloitettiin tästä aiheesta kirjallisella julkilausulmalla, se oli kaksi kautta sitten, ja mitään ei ole eu tasolla tapahtunut sen jälkeen. Sen takia maiden hallitukset ovat painostaneet sitten kansallisessa lainsäädännössä tiettyjen käytänteiden purkamista, joten pyrimme nyt saamaan aikaiseksi jonkinlaista harmonisointia. Nyt meillä on nostetta sen suuntaisesti, että saataisiin sopimus aikaiseksi. Tämä on tärkeää. Ja olen varma, että kolmikantaneuvotteluissa joudutaan keskustelemaan siitä, kuinka jäsenvaltiot koordinoivat eri virastoiden välistä toimintaa ja kuinka näitä käytänteitä voitaisiin järjestää. Käytännön kysymys. Näin, että agrivaliokunnan esittelijänä Eh, on siellä. Siis kyseessähän on elintarvikeketju ja agri. Valiokunta on eh, ulottanut sen kattamaan myöskin muita, muut tuotteet, esimerkiksi kukat. Paljon reilun kaupan kukkia tuodaan EU-markkinoille. Onko tämä valittu nyt komissiossa ihan, ihan tarkoituksella kattamaan vain Eh, elintarviketuotteet, koska onhan olemassa muitakin maataloustuotteita kuin eh, elintarvikkeet. Tämä on aivan konkreettinen kysymys teille. Kaikki keskustelut, joita on käyty viimeiset kymmenisen vuotta aiheesta ovat keskittyneet elintarvikeketjuun, koska siellä ongelmat esiintyvät ensi asiassa. Ja huomasin myös, että ei vain ComAgrissa, vaan myös neuvoston keskustelussa puhuttu muista tuotteista, maataloustuotteista, jos ajatellaan 32 artiklan mukaisesti, eli kukat, mutta myös tietyt kankaat. Esim. puuvilla, se voitaisiin mainita. Sitten pitää katsoa näitä kysymyksiä. Tämä riippuu ne siitä, josko analyysi myös ajattelee tätä voimasuhdetta eri toimijoiden välillä voidaanko sitä, onko se vertailukelpoinen siihen, joka löytyy elintarvikeketjussa. Juridisesti se ei, ei olisi ongelma ottaa nämä tuotteet mukaan tähän pakettiin. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia paljon, paljon kiitoksia kollegoille tuesta. Tämä on uskoakseni sellainen, että sitä voivat vaalivaltina käyttää ne, jotka vaaleihin lähtevät seuraavalla kierroksella niin, että kuluttajat ja suuri yleisö ymmärtää, että tästä on kysymys. Siis perjantaina 31. elokuuta kello 18 on tarkistuksen jättämisen määräaika, perjantai-päivä siis, ja täällä valiokunnassa äänestetään aiheesta seuraavassa kokouksessa. Nyt jätämme sitten tämän asiakohdan, se oli yhde, kahdeksainen, eikö niin, ja siirrymme yhdeksäiskohtaan. Yhdeksäinen, tilannekatsaus Afrikka-hätärahaston täytäntöön panosta. Ne, jotka lähtevät salista, lähtekää hiljaisesti. Pyydän. Hyvät kollegat, tehän tiedätte, että Euroopan hätärahaston eh, rahastoa käy, koskeva keskustelu on ollut käynnissä vuodessa kaksi, vuodesta 2015 ja meillä on ollut pari kokousta Tsekokaun kanssa ja meillä on oma työryhmämme koskien maahanmuuttoa ja sitä ryhmää vetää Eli Schlein. Sen jälkeen, kun hätärahasto on perustettu, me olemme olleet tuon paineen alaisena ja olemme taistelleet sen puolesta, että saataisiin strateginen johtokunta Afrikan hätärahastolle. Meidän esittelijämme on ollut tässä strategisessa johtokunnassa mukana. Seuraava kokous on 17.9. ja meillä on nyt kaksi missiota, jossa on tarkasteltu Afrikan hätärahaston käyttöä. Ensimmäinen niistä oli Senegalissa helmikuussa ja toinen Ugandassa toukokuussa. Ja olemme nähneet siis hätärahaston toiminnassa. Kaikki hätärahastot eivät ole toimineet aivan ristiriidattomasti. Ignacio varmaan kertoo meille sitten siitä. Tänä vuonna hätärahaston rahoittaja rahoittaminen, raho, rahoittamisesta muistuttaisin teitä, että viimeisin EUn rahoitus on 500 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahastosta ja Euroopan parlamentilla ei ole kehitysrahaston oikeudellista valvontaoikeutta, vain seuraamme. Eurooppa-neuvosto teki tämän päätöksen kesäkuussa hätärahastosta. Hätärahasto on tällä hetkellä 2,8 miljardia arvoltaan. Ei vaan hetkinen. Euroopan kehitysrahaston osuus siitä on 2,8 miljardia euroa ja kokonaisuudessaan rahaston osuus, summa on 3,9 miljardia ja EU-budjettivälineet ovat moninaiset ja kokonaisuudessaan 700 euroa, euroa eli kokonaan, kokonaisuudessaan summa on 3,5 miljardia. Alkuperäinen ajatus olisi ollut, että hätärahastoa rahoittaisivat jäsenvaltiot, mutta viimeisimmät luvut, jotka minulla on tässä, osoittavat, että jäsenvaltiot ovat antaneet tähän rahastoon vain 427 miljoonaa euroa, joka on hyvin vähän. Se on pieni prosenttiosuus, en muista niitä ihan ulkoa ehkäpä Manfred, joka istuu siellä mukana, voi kertoa tarkemmat prosenttiluvut, mutta hyvin pieni prosenttiosuus joka tapauksessa jäsenvaltioista siihen rahastoon tulee. Joten annan Ignaziolle nyt puheenvuoron, koska minulla on paljon mm, muistiinpanoja strategisen johtoryhmän tai johtokunnan kokouksesta, mutta Ignacio on ollut siellä mukana, joten voisit kertoa meille aivan, ensim, aivan viimeisimmistä EKRn maksuista. Komissio ei ole mukana, mutta meillä on Didier Vernet, äh, Länsi-Afrikan unionin yhteishenkilöä Kriibik on paikalla myös. Kraibik vai miten tämä nimi äänetäänkään? Ja Pohjois-Afrikan osuuden edustajana, joten ehkäpä voisitte antaa meille yleisnäkymän siitä, mikä tällä hetkellä rahaston tilanne on ja EKRn osalta nimenomaan. Eli tämän rahaston täydentäminen on ajankohtainen kysymys, koska meillä on toimeenpanemattomia projekteja vielä. EKRn rahathan tulevat budjetista. Haluan, haluamme tietää, oliko, onko nämä summat ohjelmoitu jo vai mistä nämä rahat käy, tarkkaan ottaen tulee? Ensimmäiseksi sitten herra Merce voisi esitellä oman osuutensa. Kiitos. Nopeasti käyn läpi tilanteen, jos ajatellaan tätä hätärahastoa, kuten siis mainitsitte, 3,9 miljardia euroa on hätärahastoon annettu resursseja. Mites nyt sitten päästään eteenpäin dioissa? 3 miljardia, 3,5 miljardia, joka tulee budjettista ja kehitysrahaston ja 439 miljoonaa euroa, joka tulee jäsenvaltioilta. Jos ajatellaan prosenttiosuuksia, kysytte niistä. 61, 71 prosenttia tulee EKRstä, 17 prosenttia tulee komission budjetista, eli DCI ja ENI pääsessä 11 prosenttia tulee jäsenvaltioita, joten olemme ylittäneet on 10 prosentin raja-arvon, mikä on, että näköjään lasipuoliksi tänne vai tyhjänä. No tietysti komissio pyytää, että jäsenvaltiot enemmän antaisivat tuohon hätärahastoon varoja. No, kuitenkin lähes 4 miljardia euroa on sen myötä. On 165 hanketta, eli 3 miljardia on tuo summa niiden osalta lähinnä, eli eli 900 miljoonaa euroa, 200 miljoonaa euroa on sitten vielä muihin toimiin. 300 sopimusta on allekirjoittu, joka, jonka osuus on 1,6 miljardia euroa, eli tässä on vielä parantamisen varansa normaalia. Vaikka yritetään toimia nopeasti, mä nopeasti, niin silti tietty laatu pyritään varmistamaan, kun tiettyjä sopimuksia pitää vielä solmia toimijoiden kanssa. Kuten tiedätte, on kolme tästä ikkunaa, niin kuin sanotusti kolme aluetta. Tämä jako, no näette nuo luvut siinä ylhäällä. Puolet menee Chadjärven alueelle, kolmas osa menee Afrikan sarveen, sarveen ja sitten loput pohjois afrikka No selitys on se, että no ensinnäkin nämä varat, jotka on myönnetty De tuohon Pohjois-Afrikka-osuuteen ja sitten toiseksi merkittävä osa Sahel Chadjärven osuudesta käytetään siihen, että reintegroidaan maahan, kotoutetaan uudelleen maahanmuuttajat tulevat Libyasta ja maahanmuuttajien uudelleen kotouttaminen, jotka tulevat Libyasta, on kalliimpaa kuin vain tämä palautus, joka saa rahoitusta Pohjois-Afrikkaan osuudesta. Eli tosiasiassa jos halutaan puhua Libyan tilanteesta, niin yksi osa, no koska nämä ovat äh, eteläisistä, kyse on eteläisistä afrikkalaisista, Saharan eteläisen Afrikan asukkaista, niin sen takia tuo uudelleen kotoutus saa rahoitusta tuosta Sahel- ja Chadjärvi-osuudesta. On tärkeää myös puhua tahdostamme saada hyvää seurantaa haluamme saada hyvä, hyvä jatko toimimaan pian, jos ajatellaan monitorointia ja seurantaa ja arviointia, eli tällä hetkellä 41 indikaattoria on hyväksytty globaalisti. Meillä on raportointiväline, jonka nimi on AGVO, AGVO ja sitten on käytössä monitorointi ja oppimisjärjestelmä MLS, joka jota sovelletaan tällä hetkellä noihin kolmen osuuteen. Afrikan sarvi on, no sen tilanne on parempi, mutta tiedoksen, että Chadjärven osuus, että Sahel ikkuna, no siinäkin mennään eteenpäin. Halutaan raportteja, jotka liittyvät tuloksiin, siis tuloksiin. Ei pidä vain puhua siitä, että paljonko on maksettu, paljonko sopimuksia, vaan pitää todellakin puhua lopputuloksista konkreettisesti – mitä on saavutettu hätärahaston kautta. Tässä mielessä ensimmäinen raportti Afrikan sarvesta osoittaa meiltä 2,4 miljoonaa henkilöä on saanut tukea, tästä perustukea, peruspalveluja 20 000 edunsaajaa, 20 000 ihmistä, niistä yli puolet on naiset, he ovat saaneet ammatillista koulutusta, 40 6000 maahanmuuttajia, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi, ovat saaneet tukea Afrikan sarviohjelman myötä. Ja sitten 2000 ihmistä Afrikan sarvessa on saanut koulutusta, joka liittyy maahanmuuttohallinnointiin. Tällaista raportointia ei ole vielä globaalisti olemassa, jos ajatellaan Sahelin aluetta. No olemme sopimusta allekirjoittamassa piakkoin, mutta kuitenkin Meillä on hyvää raportointia eri järjestöjen kanssa ja ihan vain teille lukuja. 41 000 henkilöä on saanut tukea Sahelin alueella. Länsi-Afrikassa siis, kun on ollut palautuksia Libyasta tai tuolta reitin varrelta, kun he ovat palanneet kotimaassa 41 000 ihmistä on siis saanut tukea. 3200 on saanut psykologista tukea 4300 on saanut sosiaalista tukea merkittävästi ja 5740 on saanut taloudellista tukea. Eli luvut ovat hyvät. Tässä on yhteistyössä tämän maahanottojärjestön kanssa, IMO kanssa. Ja mielestäni tässä on tämä eturintaman tai tämä ensisijainen tuki, sitä on saatu annettua hyvin. Tarvitaan toki myös tätä monitorointia, arviointia ja järjestelmä pitää kehittää entisestään. Sitten on nämä klassiset monitorointilähestymistavat ja se, miten komissio arvioi täytäntöönpanoa. No, on tämä puolivälin tarkastelu muun muassa. Sitä on tehty ja suunniteltu tälle vuodelle 2018, mutta tulokset saataneen ensi vuoden puolella. Kyse on melko pitkän aikojen tarkastelusta, mutta sitten on myös monitorointi ja tämä nyt kuuluisa ROM. Ja tässä puhutaan 40 lyhyen aikavälin arvioinnista tälle vuodelle. Tiedätte myös, että tilintarkastustoimiton tekee tarkastuksia, auditointeja, tulokset saataneen – vuoden loppuun mennessä. Viimeinen kalvoni. Katsotaan asia vähän globaalimmin näitä tuloksia alustavasti. Eli tietysti Akvo on tässä taustalla tuo välineemme ja sitten tuo ensimmäinen raporttimme Afrikan saarista. Mutta tässä on siis konsolidoitu nämä, kaksi, nämä kolme aluetta, nämä, niin tuo ikkunaa. Tässä hieman tuloksia. Sitten sitten eriytetysti on tärkeää sanoa, että tässä ei tor- tämä liittyy vain maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen, vaan tässä todetaan myös rikolli- tässä todetaan rikollisuutta. Esimerkiksi Nigerissä pyritään toimimaan näitä rikollisjärjestöjä vastaan ja sitten on myös hätäapua, kun ihmisiä pelastetaan kriittisistä tilanteista aavikolla, kun heidät on hylätty tuon reitin varrelle. 44 000 ihmistä on myös saanut tällaista niin saapumistukea, mutta no, näitä lukuja kävi ne tarpeeksi läpi. Tai tässä näitä globaaleja tuloksia. Eli loppujen lopuksi tänä vuonna ja ensi vuonna tulemme tekemään kovasti töitä. Haluamme mahdollisimman paljon saada tietoja tuloksista. Kiitos. Thank you and... Kiitoksia. Ja nyt sitten herra Kaibik DG Nearista. Thank you Didier. Kiitos, äh, kiitos Didier. Ihan äh, lyhykäinen katsaus erityisesti Pohjois-Afrikasta ja tästä äh, hätärahastosta. Aloitan muutamilla luvuilla. Te olette nähneet, että me olemme saaneet vetoomuksia 554 miljoonaa euroa ja 466 miljoonaa oli tähän sidottu. Meillä oli operationaalinen äh, komitean kokous, jossa meillä oli kolme ohjelmaa, jos 90,4 miljoonaa on siis hyväksytty. Kokonaismäärä on alle 50 prosenttia maksusitoumuksista äh, ja maksettu summa on noin 80 miljoonaa, mutta on suurempia maksuja kuitenkin tulossa tuolla äh, lokamarraskuussa. marraskuussa Toinen asia, jonka haluaisin ottaa vielä esille. Te olette nähneet, että jäsenvaltioiden pyynnöt ovat noin 11 prosenttia. Pohjois-Afrikan kohdalla tämä on, korkeampi. Meillä on noin 348,3 miljoonaa EU, pyyntöä Euroopan budjetista ja useita vetoomuksia jäsenvaltioista – Kaiken kaikkiaan tämä merkitsee sitä, että kun katsotaan näitä projekteja vuosiksi 2018 ja 2019, niin täällä on 75 miljoonan euron kuilu tai aukko. Ja me päätimme uudesta maksusta naapurusvälineeltä nimenomaan Pohjois-Afrikkaan. Olemme myös saaneet muita vetoomuksia jäsenvaltiolta kuluneina kuukausina mutta mahdolliset projektit ovat noin 300 miljoonaa euroa, joka jättää siis tietyn aukon tähän. Ja kollegani tässä jo esittelikin tuloksia, joita me olemme saavuttaneet, mutta ehkäpä vielä Libyasta yksistään muutamia lukuja Libya on yksi suurimpia kumppaneita. Me olemme tukeneet 44 000 maahanmuuttajaa ja 50 000 aluetta on, sinne on annettu hätäaputukea ja sitten olemme antaneet tukea esimerkiksi lääketieteelliseen hoitoon ja myös koulutukseen, opetukseen. Toisia täytäntöpano kumppaneita Libyassa on esimerkiksi UNICEF ja voin kertoa teille enemmän informaatiota, mikäli tästä haluatte. E Eli kokonaisuudessaan EKR osuus olisi ehkä noin 10 prosenttia. Olenko laskuissani oikeassa? Eli kolme miljardia. No, no. 71 prosenttia. EDF budget now. Ei vaan siinä koko EKRn budjetista siis noin 10 prosenttia siihen hätärahastoon niinkö. Ihan vain kollegoille tiedoksi meidän pitäisi tarkastella tätä, kun katsastetaan seuraavaa ohjelmointi kautta, koska EKR-rahoista iso osuus menee tähän ohjelmaan. Nyt kun mietin tässä näitä kommentteja, joita on esitetty ja olen nähnyt itse Ugandassa oikein hyviä hankkeita, joita tällä on rahoitettu, mutta pitäisi pitää asiaa nyt tarkasti valvonnassa, koska kyseessä on su- suuret summat. Ja tästä syystä meillä onkin Ignacio Corrao täällä, joka oli esittelijänämme ja istuu todellakin tässä strategisessa johtoryhmässä. Ehkä hän voi kertoa meille jotakin tästä prosentista, Ignacio. Ja ehkäpä sitten tämän prosessin hankaluuksista voit sanoa jotakin, kuinka parlamentti on päässyt tähän mukaan. Tiedän, että seuraava kokous järjestetään 17 syyskuuta, joka on perjantaipäivä ja vihreä viikko. Mille Ignacio, ole hyvä. Linda. Kiitoksia Linda. Ja kiitoksia komissiolle esittelystä ja asian selostamisesta. Minä olen ollut mukana todellakin tässä boardissa, johtoryhmässä, kuten mietinnössä pyydettiin, jossa olin esittelijänä. Tämä on ilman muuta ollut tärkeä kysymys, merkittävä kokemus. Tällä tavalla minulla on ollut mahdollisuus nähdä läheltä, kuinka tämä hätärahasto toimii ja miten varoja jaetaan. On olemassa tärkeä kysymys, joka tässä on otettu jo esille, esille eli se, kuinka vastahakoisia jäsenvaltiot ovat äh, lupaamaan varoja tähän rahastoon. Uskon, että ensimmäinen syy siihen on se, että jäsenvaltioilla on taipumus pitää tärkeämpänä niitä asioita, jotka ovat heille alueellisten intressien valossa tärkeämpiä, joten tämä, näitä varoja hätärahastoon kyllä on tarjottu ja tehokkuutta ja vaikuttavuutta on arvioitu sitten seurantajärjestelmien kautta, mutta vaikutelma, mikä tästä on tullut, ja jos viittaan tässä 2018 tilintarkastustuomioistuimen raporttiin äh, tästä aiheesta, niin siellä todettiin, että vaikuttavuus ja varojen osoittaminen ei ole ollut täysin teho, tehokasta. Mitä tulee prioriteetteihin, mitä johtoryhmässä on esitetty. Viisi seitsemästä prioriteetista viittaavat tai liittyvät maahanmuuton hallintaan ja juurisyihin puuttumiseen. Ja parlamentin tasolla mielestäni meidän pitäisi syventää keskustelua siitä aiheesta, että kun puhutaan näistä hankkeista ja peruspalveluiden jakamisesta, niin silloinhan kyseessä on maahantulon juurisyihin puuttumista. Nimittäin jos viemme maihin ruokaa, perusapua ja tukea väestölle, joka on vaikeuksissa, niin ilman muuta autamme heitä, mutta emme puutu maasta lähdön ja maahantulon syviin syihin. Eli jos siirrämme kehitysrahastosta varoja hätärahastoon, niin niiden rahojen pitäisi palvella asianmukaisten pitkäaikaisten olosuhteiden muuttamista niin, että ihmiset pystyisivät elämään maassa maassa ja voisi, voitaisiin tällä tavalla hillitä miljoonien henkilöiden siirtymistä mantereelta, toiselle. Eli tämä tavoite ei meillä toteudu. Ja kyseessä ei siis ole pelkästään aihe, joka koskisi meidän valiokuntaamme, vaan kuten huomaamme, Tämä on yksi tärkeimmistä aiheista, joka koskee koko Euroopan unionia seurannasta ja tuloksista liittyen näihin ohjelmiin, kun puhutaan konkreettisesta kehityksestä ja elämänlaadun parantamisesta, erityisesti maissa, joista eniten väkeä tänne tulee tai joiden kautta kuljetaan Afrikassa, niin kyseessä on todellakin iso osa Euroopan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Ja on tietysti tärkeää, että saisimme mahdollisimman tarkoja konkreettisia tuloksia kehitysindikaattoreista ja näiden ohjelmien vaikutuksesta. Mitä tulee sitten prioriteetteihin, niin täytyy sanoa, että täällä johtoryhmässä Euroopan komission esittämät prioriteetit, joissa keskitytään erityisesti muuttoliikkeisiin, oltiin täysin, tai niistä oltiin samaa mieltä jäsenvaltioiden taholta. Kuitenkin oli vaikeata saada sopimus aikaiseksi siihen, että jäsenvaltiot lupaisivat omat maksusitoumuksensa rahaston käyttöön. Me, meillä ei ole resursseja Euroopan unionin budjettiin tarjota tältä osin. Ja tämä, tämä oli oikeastaan jäsenvaltioiden kanta. Kiitos. Migration Working Group. Eli Schlein, haluatko käyttää puheenvuoron? Onko kysymyksiä komissiolle? Thanks a lot, Chair. Um, well, the, the... Kiitos. Haitan rahasto lanseerattiin lähes kolme vuotta sitten ja sen jälkeen valiokunta on seurannut tarkkaan sitä, mitä on pantu täytäntöön tuo väline ja myös miten kehitysvaroja allokoidaan. Viime helmikuussa DV-työryhmä perustettiin antamaan institutionaalisempaa kontekstia. Siellä keskustellaan ja käydä läpi uusia aloitteita maahanmuuttoalalla, jotka vaikuttavat EU-kehitykseen, humanitaariseen politiikkaan ja rahoitukseen, mitä tulee Afrikan taraston toimintaan, joka oli pää... Tässä käytiin pääsessä läpi viime vuonna. No, suuri hankaluuksia oli tarkistaa, että DCI ja EKR-varat, ettei niitä käytetty tavoitteiden vastaisesti, koska kaikki rahat päätyvät samaan pottiin, kun ne kasataan hätärahaston alle, ja sitä ei voida jäljittää. Tämä johtaa huolenaiheisiin. Tässä voidaan ehkä suunnata muualle näitä varoja. Suurin osa hankkeistahan saa hätärahoista varoja ne kehittyvät päässä maahanmuuttokysymyksiin ja rajavalvontaan, mikä heikentää EUn kehitystavoitteita. Tässä on ristiriitoja. On tosiaan tämä väline, joka, no, sen tavoitteenahan pitäisi olla puuttua maahanmuuton perimmäisiin syihin ja sen pääsinen fokus on palauttaa ihmiset sieltä, mistä he ovat paenneet eri syistä, esim. on ollut köyhyyttä, nälkää tai konflikteja tai epävakautta. Ja lisäksi ei tarvitse riittävästi konsultoitu paikallisten järjestöjen ja kansallisten kanssa. He tarvitsevat joustoa ja poliittista näkyvyyttä, mutta valitettavasti avoimuus tästä kärsii ja vastuullisuus ei EKPllä on hyvin rajallinen rooli, kun valvotaan hätärahaston toimintaa. Sen on pyritty osallistumaan johtokunnan kokouksiin, mikä on hyvä askel eteenpäin, mutta tähän asti on ollut hankalaa parlamentin osallistua, koska kutsut ovat tulleet myöhässä tai koska aikataulu on ollut hankala. Esim. kokouksia on pidetty Strasbourgin viikoilla. Kuitenkin parlamentti ei ole edustettuna tuossa hätärahaston äh, komiteoissa, jossa päätöksiä tehdään siitä, että mitkä, ne hankkeita rahoitetaan. Sen on tärkein paikka olla koko prosessissa, jos halutaan ymmärtää, mitä kriteerejä käytetään, kun hankkeet valitaan. Avoimuus on tässä äärimmäisen tärkeää, erityisesti jos ajatellaan, että suurin osa hankkeista pannaan täytäntöön kansallisten virastojen toimista. No, kollega Korao puhui tästä myös, että jäsenvaltiot ovat aina olleet haluttomia antamaan varoja hätärahastoon. Lähestymistapa tietyissä maissa vaikuttaa myös kielteisesti. Esimerkkinä Niger. Tässä ollaan maahanmuuttovähemmistössä alueella, mutta ei haluta tarjota vaihtoehtoja. Tähän asti näin ei ole ollut. Tämä vaikuttaa kielteisesti paikallistason talouteen ja myös alueen turvallisuustilanteeseen muun muassa – ja tässä riskinämistä heikennetään vapaata liikkuvuutta alueelta. Pitää myös muistaa, että monet Afrikan taloudet perustuvat vapaaseen liikkuvuuteen, kuten Ekovassin pöytäkirja, ja on tärkeää, ettei vaikuteta kielteisesti tämän tyyppisiin pöytäkirjoihin. Sama pätee Libyaan 46 miljoonaa, 40, useita hankkeita on Libyaan liittyen, tässä tuetaan Italian rannikkovaltiosta, joka voi heikentää ihmisoikeuksia toteutumista sieltä maahanmuuttajia. No, on sanottu, että on väkivaltaa ja rikottu kansallista oikeutta, siitä on raportoitu. Libyan rannikossa on tähän syyllistynyt ja se vaikuttaa kielteisesti tämän hyvin hauraaseen potisen tilanteeseen Libyassa. Toisaalta on nähty erittäin hyviä hankkeita Ugandassa esimerkiksi. Ammatillinen koulutus on tässä ollut keskiössä, joten on hankala nähdä asian vain yhdestä näkökulmasta, jos ajatellaan hätärahastoa, mutta hyvin huolestuttavia äänenpainoja on kuullut näistä maista. Hätärahasto on hätärahasto. Vaikea olisi selvää, että mit, mit, mistä hätätilanteesta on kyse. No ehkä poliittisesta pääasiassa. Ja siitä on tullut tärkein yhteistyön väline, kun toimitaan Afrikan maiden kanssa maahanmuuttokysymyksessä. Mutta tässä pitää huomioida myös pitkän aikavälin syyt, perimmäiset syyt mikä ei ole tietenkään hätätilanne hätärahaston myötä. ole pyrkii ulkoistamaan Rajavalvontaseen vastuunsa. Ei ole sattumaa, että viimeisessä Euroopan neuvoston kokouksessa 28.6. käsiteltiin sitä, että ulkoistetaan EUn vastuita maahanmuuttokysymyksissä 500 miljoonaa euroa lisää 11 EKRstä on astu käyttöön, Afrikasta on samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, meidän pitää katsoa tätä, koska Tästä on tulossa siis korkea summa. Riskeeraamme kehityspolitiikkamme tässä, hylkäämme ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan ja puolettaan pikemminkin turvallisuusnäkökulmaa. EU priorisoi poliittisia intressejä ja laittaa sen etusille suhteessa kolmansien etuihin. Ja tässä äh, kehityspolitiikkamme arvot vaarantuvat. Onko tämä nyt äh, tie kestävään kehitykseen, kun luodaan toimivaisuuksia nuorilla afrikkalaisilla en ole siitä niinkään varma, jos ajatellaan tähän asti sitä toimintaa rahaston puitteissa. Kiitos. Thank you, Naikot. Kiitoksia. Ja minulla on vielä neljä puhujaa listallani. Viisi itse asiassa. Luen listan teille nyt. Zela. Ja sitten Judy Sargentini, Schaffhauser, Teresa Jimenez ja Cecil Kienge tässä ovat puheenvuoroa pyyntäneet. Ja vielä, jos joku haluaa puheenvuoron, niin nyt olisi aika pyytää sitä. Aloitetaan herra Zelleria. Zelleristä. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. On hyvä, että me puhumme aiheesta. Kiitän myös äh, kollegoita, jotka ovat tässä toiminnassa ja hallintoneuvostossa. Tässä on kysymys nopeista vaatimuksista ja siitä, että voimme nopeasti reagoida kehitysyhteistyössä, mutta myös niin, että voisimme vaikuttaa tilanteisiin näissä lähtömaissa, mistä lähdetään pakoon. Eli Euroopan tämä Afrikka-hätärahaston saatavien varojen lisäksi täytyisi saada myös kolmansista maista, ei ainoastaan Euroopasta. 89 prosenttia tulee EUn pussista, eli siis meidän budjetistamme, tai Euroopan kehitysrahastosta. Sieltä ehkäpä se suurin osa ja vain 11 prosenttia mm, tulee jäsenvaltioista ja kuten me kuulemme, niin jäsenvaltiot vaativat, että kun he antavat rahaa, äh, että äh, nämä projektit, joihin he muutenkin ovat, äh, joista olette olleet kiinnostuneita, että niitä jatketaan sitten edelleen. No, hätärahastoa laajennetaan vielä. Sehän ei kuitenkaan ole suoraan meidän vastuualueellamme tai valvonnassamme. Haluaisinkin hieman tietää enemmän tästä päättää hallinnosta ja mitä se maksaa ja kuka sen maksaa. Ja myös se raha, joka tulee Euroopan kehitysrahastosta, joka on tarkoitettu pitkän aikavälin tavoitteisiin. Ja e, e, että millä tavalla ne sidotaan näihin pitkän aikavälin projekteihin, paikallisiin projekteihin. Se oli ainakin alun perin tarkoitus. Ja millä tavalla tämä suhtautuu nyt siihen, mitä toteutetaan hätärahaston kautta? Euroopan kehitysrahasto on osa kotonuussopimusta ja se on tarkoitettu kehitysyhteistyöhön niiden valtioiden kanssa, jotka ovat sopineet kehitysyhteistyöstä kotonun sopimuksen puitteissa. Ja onko tähän nyt sitten tullut muutoksia? Käytetäänkö tätä rahaa nyt maihin ja alueisiin, jotka eivät kuulu kotonun sopimuksen alaisuuteen? Eli mitä tämä kaikki maksaa meille, kenelle rahat menevät ja miten sitten suhtaudutaan tähän, kun täällä on jo sanottu, että rahojen käyttöaste on ollut vähäinen ja että nämä käyttökiintiöt, joita on käytetty, ovat itse asiassa vain tämän rahaston hallintokustannukset joten tässä täytäntöönpano nähtävästi on hyvin haparoiva ja hidasta ja sehän ei ollut alkuperäinen ajatus, kun tämä hätärahasto perustettiin, koska se perustettiin siihen, että voidaan toimia nopeasti. Kiitoksia. Siinäpä olikin paljon kysymyksiä komissiolle. Sitten Julie Sargentini. Um, next to you point. Kiitos puheenjohtaja. Niin, 10 prosenttia EKRstä menee hätärahastoon kannattaa myös ymmärtää, että tuon rahankäytön myötä ja se sisällä paljonko sitten tämän allokoitus, että puhutaan perimmäisiin maahanmuutosyihin ja mikä osuus menee sitten siihen, että suojellaan rajoja ja maahanmuuton sillä. Tämä on tärkeää, jos katson Euroopan komission asiakirjaa, näitä tietoja. No en nyt näe tässä kehityskysymystä mainittavan kun on nämä eri tavoitteet. No, siinä puhutaan enemmän maahanmuuton hallinnoinnista, mutta no, ymmärsin niin, että kyse oli kehitysyhteistyöstä myös tässä. Kun pala, henkilö palaa Ugandasta, tai esimerkiksi, no Linda puhui tuosta hankkeesta, jonka näet, no siellä pohdimme myös sitä, entäpä pitkän aikavälin rahoitus niille hankkeille, jotka näet siellä – ja hankkeet muualla, jotka ovat vertailukelpoisia, koska kehityshankkeet eivät voi toimia lyhytaikaisella rahoituksella, joten jos huomasit, että ei ole tarpeeksi rahoitusta ja edelleen pitkä keskustelu me jos ajatellaan tulevaa rahoitusta, niin voisitko ystävällisesti puhua siitä, miten voit varmistat sen, että hankkeet, jotka ovat kehitysorientoituneita tai jotka liittyvät maahanmuuton maahanmuuttoperimäisyyksiin, miten ne jatkossa saavat rahoitusta? Miten tämä puute ratkaistaan? Miten erottelet perimmäiset syyt maahanmuuton hallinnoinnin? Ja viimeinen kysymys. Voisitko myös kertoa siitä, mikä osuus rahoituksesta menee kansallisjärjestöille? kansalaisjärjestöjä. Kiitos. Practical questions. Siinä oli käytännön kysymyksiä, joihin komissio voi palata sitten vastauspuheenvuorossaan. Sitten edustaja Schaffhauser. Mon intervention Kiitos. Keskittyn tähän hätärahastoon. Minä kannatin tuota rahastoa nyt. Kyllä on paljon kysymyksiä kuitenkin epäilyjä, koska näin, että se on melko tehoton tietyissä maissa, esim. Keski-Afrikan tasavallassa. Minusta pitää tehdä valintoja. Joko on kyse hätärahoitusta tai hätäavusta, totta kai niin pitäisi tehdä ja sitten pitäisi keskittyä kansalaisjärjestöihin tai sitten puhutaan turvallisuudesta kehityksestä, ja silloin pitää sitten korostaa valtioiden osuutta. Eikä voida mitään tehdä ilman valtiota ja Keski-Afrikan tasavallassa, no se on legitiimi valtio, ollut legitiimit vaalit. No nyt kun on tiettyjä tarpeita tuossa maassa, niin no tämä on konkreettinen tapaus, koska no vaikka on kyse BQ-rahastosta ja näin, mutta mitä sitten on tehty keskuksessa, no siellä emme ole voineet vastata turvallisuustarpeisiin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Tilanne on vain heikentynyt entisestään. Eurooppa kouluttaa, mutta jos seuranta, tai se on, ei ole seurata, Venäjä on toiminut siellä sitten ja tukea on tullut YKlta. No usein se unohtuu, mutta tietyllä tapaa tämä on ihan naurettavaa. Ino kollega tässä puhui muista asioista, mutta minusta on täysin mahdotonta ratkaista kehitys- ja turvallisuuskysymykset, jos ei keskitytä valtion osuuteen ja rooliin. Jos valtio annetaan tehdä osissa laissez-faire, niin sitten varat katsovat, kun tukana tulee, niin jos sitten keskitytään kansanjärjestöön, niin sitten on kyse hätäavusta, joten todellakin pitää nyt rinnakkain saada tukea valtioille, saada aikaan myös menettelyt, joissa loppujen lopuksi myös rahavarat avataan ja toistan tätä ja toistan ja toistan ja toistan. Tässä pitää olla paikallistoimijat mukana ja ovat mukana koko prosessissa. Ja varmistetaan, että hankkeet saavat hyvän päätöksen. Kun minä olen mukana hankkeissa, niin kävin paikan päällä ja laitoin pääni muurahaispesään, jotta asiat tehtiin kunnolla loppuun asti ja olin täysillä mukana. Näin ei ole tällä hetkellä. Tällä hetkellä paikallisedustajia tekee tämän pikkuosuutensa kansalaisten kanssa. Kyse ei ole puhun siis edelleen Keski-Afrikan tasavallasta. No, puhukaamme nyt Chadjärvestä. Ja no, sama tilanne. Tai Mali turvallisuustilanne on heikentynyt toimiemme tuloksessa, ajatellaan santarmistoa, koulutusta. No tulokset ovat vähän ihan naurettavia, ja ajatellaan näitä asioita, joten tietyssä kohtaa pitää kantaa vastuuta ja, vastu- ja valtion kanssa perustaa hankkeita, seurata sen täytäntöönpanoa, muun muassa myös, ei tämä ole mitään uuskolonialismia, vaan Todellista kumppanuudesta on kyse. Ilman tätä ei ole mitään ja kaikki indikaattorinne ovat täysin arvottomia. Ne eivät nyt ole tilanteen tasalla. Olen pahoillani, kun katsotaan epävakautta. Nämä luvut ovat täysin naurettavia ja toisaalta useimmiten pelaatte kansalaisten kanssa, leikit, tai siis ettekä pohdi tätä turvallisuus- ja kehitysnäkökulmaa, joka on äärimmäisen tärkeä näille valtioille. Joten lopuksi sanoisin, että tämä oli hyvä ajatus perustaa rahasto. Totean, että tilanne on nyt hankala kuitenkin ja tehokkuus ei ole ollut toivotunlaista. laista. Joten olen kyllä hyvin pettynyt. Olen itse toiminut siis Keski-Afrikan tasavallassa, mutta en ole enää, enää käynyt siellä, koska turvallisuustilanne on heikentynyt ja no, ja presidentti Tuaderas myös kääntyi Venäjän puoleen ja olisi ollut parempi, että Eurooppa, EU olisi toiminut siellä – ei meillä ole mitään Venäjää vastaan, tiedätte sen, mutta kuitenkin minusta on sääli, että tämä tilaisuus jäi käyttämättä. Tämä on vakavaa. Kiitos. Thank you. I don't know whether the... Kiitos. En tiedä, osaavatko kollegat vastata tähän Beckel-rahastokysymykseen. Komission edustaja on täällä paikalla. Suurlähettiläs ainakin on paikalla keski Afrikan tasavallasta, jos haluatte puhua tuosta rahastosta enemmän siinä tilaisuudessa komission avustuksella. Sitten minä olen Teresa Jimenez ja Cecil Kine. Kinge. Kiitoksia. Kiittäisin komissiota selonteosta ja haluaisin ottaa esille muutaman asian, jotka minua hieman huolestuttavat. Olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että tämä on tärkeä rahasto, välttämätön ja on loogista todeta, että tulokset eivät ole toivotunlaisia. Uskon myös, että siitä lähtien, tai koska olemme viestineet erittäin huonosti, meillä on huonoa viestintäpolitiikkaa, vaikka olemme maailman suurin kehitysavun maksaja. Ja kun puhutaan muuttoliikkeestä, niin aina sanotaan, että Eurooppa ei tee mitään, Euroopalla on ongelmia ja kaikki ongelmat ovat peräisin Euroopasta ja täytyy tehdä työtä alkuperämaissa ja politiikot kansallisella tasolla suoltavat tällaisia julkilausumia suustaan jatkuvasti. Eli tästä rahastosta tai mistään muustakaan ei näy ulospäin mitään. Minä uskon, että on hyvin tärkeää, että viestittäisiin enemmän, jotta jotta ihmiset todellakin tuntisivat näitä hankkeita ja mitä rahastolla tehdään, koska uskon, että kansallisella tasolla ja julkisen mielipiteen tasolla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä tällä rahalla tehdään. Ei ole totta, että mikään tai että, että mitään ei osoitettaisi kehitysapuun. On totta, että iso osa rahoista menee. Turvallisuuskysymyksiin on paljon romahtaneita valtioita maaliin kaltaisia, joihin emme voi mennä joten tietenkin meidän täytyy tehdä työtä myöskin Somaliassa ja kaikissa niissä maissa meillä on kehityshankkeita. Ja sitten tietysti tulee muita toimijoita, jossa on ollut projekt, projekteja, vaikkapa maatalousprojekteja. Ja sitten kuitenkin saattaa tulla tilanne, jossa turvallisuustilanne ajaa muiden tarpeiden edelle. Eli ei ole totta, että rahoja ei käytettäisi ollenkaan talouden edistämiseen. Esimerkiksi Nigeriassa on tehty paljon nuorisotyöllisyyden parantamiseksi ja Gambiassa myöskin ja Kapverdessä jotta voitaisiin taistella ihmiskauppaa vastaan. Ja tietenkin kyseessä on hätärahasto, jota käytetään monissa tapauksissa myöskin muuttoliikkeen hallitsemiseksi raja-alueilla esimerkiksi omalla alueellani Andalusiassa. Me kun olemme rannalla ja näemme, että siellä tulee ihan suoraan kumivene tai yleensäkin vene kohti rantaa. Ne tulevat ihan tällä tavalla suoraa päätä, täyttä höyryä. Ja sieltä tulee väkeä Senegalista ja muista Afrikan maista. Siellä on todellinen ongelma käsillä. Eli ei pidä sekoittaa asioita toisiinsa. Tietenkin uskon, että meillä pitäisi olla enemmän resursseja ja sitten täytyy eriyttää näiden varojen käyttö, koska hätätilanne on tietenkin sellainen, että silloin on hyvin vaikeata puuttua tällaisiin perustavanlaatuisiin ongelmiin, vaikka työllisyysongelmiin Siihen tarvitaan pitkäaikaisia rahastoja. Eli nämä hätärahastot ovat hätärahastoja hätätilanteita varten. Sellaisten ja sitten taas on maita, joista tiedämme jo, että on vuosikausia ollut siellä sellainen tilanne, että ihmiset kärsivät köyhyydestä. Täytyy tutkia hyvin, mihin näitä rahaston varoja käytetään. On tärkeää tarkastella projekteja, ja on tärkeää, että tehdään näkyvämmäksi kaikki se, mitä näillä rahoilla tehdään, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että kyllä asioita tehdään, eikä anneta valtaa sellaisella ajatuksella, että Euroopasta ei ole luvassa mitään hyvää. New fund. Niin, itse asiassa tässä pitäisikin keskustella uudesta rahastosta, AMIFista, josta keskustellaan seuraavassa esityslistan kohdassa. Siis tämähän pitäisi olla nyt hätärahasto, tämä Afrikan rahasto. Tämä ei ole pysyvä rahasto, Federica Mogherinikin näin on todennut. Sitten meillä, sen, sen rinnalla meidän pitää olla pitkäaikaisia politiikkoja, ohjelmia ja täytyy varmistaa, että niitä käytetään asianmukaisella tavalla. Varmasti komissio voi kertoa meille, että mikä osuus menee kehitysyhteistyöhön ja mikä sitten taas turvallisuusasioihin ja sitten taas kansalaisjärjestöjen roolista. Sitten Cecil Kenge, joka on ollut monien projektien kanssa tekemisissä Afrikassa. Se silloin oli hyvä. Kiitoksia Linda. Halusin käyttää puheenvuoron tästä hätärahastosta. Ja yritän tässä nyt muistuttaa meitä kaikkia hieman siitä, millä tavoitteella tämä rahasto perustettiin. Sehän on siis hätärahasto. Ja halusin myöskin muistuttaa, että on puututtava alkusyihin, jotta voitaisiin luoda ihmisille sellaiset olosuhteet, että he voisivat jatkaa elämäänsä lähtömaissaan ja kehittää maataan. Uskon, että tätä asiaa, jos emme ota huomioon asianmukaisesti, niin putoamme siihen loukkoon, että estämme henkilöitä lähtemästä mm, lähtömaistaan tai pysäytämme heidät kauttakulkumaihin vasten tahtoaan. Olen täysin tämän kaltaisen tuen vastainen henkilö, mutta on tärkeää, että tämä rah- tätä rahastoa käytettäisiin hieman eri tavalla, jotta voitaisiin nähdä todellisia tuloksia. On vaikeata arvioida yksioikoisesti kaikkia maita, joissa tämän rahaston varoja on käytetty. Olen pystynyt todentamaan Senegalissa, Burkina Fasossa, Nigerissä, Mauritaniassa ja Malissa tämän rahaston käyttö tarkoituksia ja tuloksia. Olen nähnyt sekä positiivisia että negatiivisia seikkoja siellä. Euroopan unionin vastuu ensimmäiseksi on kaikkein tärkein, jonka lähes kaikki ovat ottaneet esille. Eli meillä ei ole tarpeeksi resursseja. Emme voi olettaa tuloksia saavutettavan ja muutoksia tehtävän, ellei meillä ole todellista politiikkaa, jonka nojalla henkilöt pystyisivät todella käynnistämään kehitysprojekteja. Silloin, kun jäsenvaltiot eivät pysty osallistumaan tehokkaalla tavalla tai eivät halua osallistua asianmukaisella tavalla rahoitukseen. Ja sitten toinen kohta on täytäntöönpano paikan päällä tässä mielestäni puuttuu koordinointia rahaston hallinnoijien ja toisaalta taas paikallisviranomaisten välillä, koska ei pystytä luomaan ex novo-projekteja sellaisilla alueilla, joilla on olemassa jo muita projekteja. Tämä asia on otettu jo esille muissakin puheenvuoroissa, mutta ei ole, tilanne ei ole sama kuitenkaan kaikissa maissa. Ja toisaalta puuttuu myöskin koordinointia muiden kehitysyhteistyöprojekteiden kanssa paikan päällä. Eli täytyisi todellakin käynnistää todellinen häiriön sieto ohjelma. Ja tätä rahastoa minun mielestäni pitäisi käyttää katalysaattorina tässä suhteessa, eli synergeettisellä tavalla pyrittäisiin yhdistämään ohjelmat siten, että niitä voitaisiin kaikkia vahvistaa. Pitäisi tarkastella hieman sitä, kuinka tätä rahastoa sovelletaan ja pannaan täytäntöön alueellisesti silloin, kun ei ole olemassa todellista valtiota. Jos nyt ajatellaan vaikkapa Libyaa, on vaikeata puhua edunsaajien luonteesta, jotta voitaisiin ymmärtää, kenen kanssa olemme tekemisissä. Eli nämä avunsaajat voivat, vastaanottajat voivat olla yhtenä iltana yhden kaavun sisällä ja toisena iltana taas vaihtaa kaapua täysin tai siirtyä pallilta toiselle. Eli nämä projektit tai nämä äh, varat, joilla rahoitetaan projekteja, niin näiden projekteiden pitäisi vastata, täyttää tietyt avoimuus kriteerit ja myöskin ympäristökriteerit. Tietyt projektit eivät välttämättä ole sellaisia, että niissä otettaisiin ympäristö, ympäristön suojelunäkökohtia huomioon ollenkaan. Ja on kiinnittävä siis erityishuomiota ympäristön suojeluun, jotta voitaisiin eh, estää saastumisen, saastumisen mm, laajenemista, jota ei tietyissä projekteissa oteta huomioon ollenkaan. Tätä Välinettä pitäisi vahvistaa, mutta pitäisi ottaa huomioon monia eri asioita siinä, resurssit, koordinointi paikallistasolla ja millä tavalla se tapahtuu. Ja tästä rahastosta ei pitäisi ajatella, että kyseessä on sellainen asia, jos, tai sellainen väline, jolla jumitetaan henkilöt alkuperämaihinsa tai kauttakulkumaihinsa vasten tahtoaan. Tällä rahastolla tulee puuttua syvempiin syihin, jolla voidaan luoda sellaiset olosuhteet, että jokainen pystyy valitsemaan itse, haluaako hän pysyä kotimaassaan tai kauttakulkumaassaan tai lähteä jonnekin muualle. Ellei rahastoa käytetä tällä tavalla, niin minun mielestäni eettisellä tasolla ei voi sitä tukea. Minä en ainakaan voi. Eli pyrki, pyrkikäämme tarkastelemaan kaikkia näitä näkökohtia ja vahvistamaan rahastoa. Ja tällä tavalla rahastoa voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla tekemällä yhteistyötä. Kiitos. Yeah, thanks. Um, maybe ask... Kiitos. Ehkäpä komissio voisi nyt vastata näihin asioihin. Meillä on kotonou-sopimus tulossa käsittelyyn vielä ja AMIF-rahasto myös, joten jos komissio voisi puhua nopeasti. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron ensin? Herra Verse vai... No siis kollegat tiedoksi myös, että jäsenvaltioiden omaksuosuudet, niin ministerineuvostossa, kun käy, niin Mogherini on siellä ja komissaari. Me muistuvat joka kerta jäsenvaltioille, että pitää nuo sitoumukset tehdä. Jäsenvaltioiden kantaa, että EKR on heidän rahaansa, niin he näkevät että tuon asian. Se on heidän rahaansa ja se on heidän osuutensa siihen, joten komissio voi toistella tätä kyllä loputtomiin, mutta tiettyjä realiteetteja on. Eli ehkä voitaisiin lopata ministereitä ja valtiovarainministereitä, ettei vain toista tätä komissiolle, että heidän pitäisi maksaa enemmän. Niin sieltä olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täysin samaa mieltä, että suuret jäsenvaltiot muistuttavat, että 25 prosenttia tuosta hätärahastosta saa valtiorahoitusta ja että heillä ei ole enempää rahaa, se on ihan selvää. Samaa mieltä kanssanne. Kiitoksia kovasti Euroopan parlamentin jäsenille tuosta analyysistä, seurannasta. Kiitos kriittisistä kommenteistakin. Sen myötä voimme parantaa toimintaa. On hyvin mielenkiintoista, tai se on hyvä, että seuraatte mahdollisimman läheltä hätärahaston toimintaa. Se on erittäin tärkeää, joten suurkiitos Euroopan komissiolta. Mitä tulee jäljitettävyyteen? Ja kun puhutaan kehityskysymyksistä, noin yritän puhua lyhyesti. Haluaisin muistuttaa, että tällä hetkellä arven mukaan 100 prosenttia hätärahastosta on, auditoit, on ODA-ta, virallista kehitysapua. Ja siinä nuo kehityskysymykset kyllä on otettu huomioon. Kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta ja rajoista, niin tässä puitteissa tuossa ollaan, mutta se on osa ODAta – Jos puhutaan klassisemmin sitten kehityskysymyksistä, 50 prosenttia rahastosta menisi, että, että luodaan työpaikkoja ja tuohon selviytymiskykyyn, kun on näitä haavoittuvaisia väestöryhmiä. No, lisäksi tietysti 30 prosenttia menee maahanmuuton hallinnointiin, 20 prosenttia liittyy siihen, että ennaltaehkäistään konflikteja ja myös tämä liittyy turvallisuuteen, mutta jos nyt halutaan klassisen palkitsemistapaa, niin no kyllä 50 prosenttia ja 50 prosenttia on tuo osuus hätärahaston voitteet. no, niistä puhutaan tuossa lautakunnassa boardissa. No, viimeisessä kokouksessa oli, teidät on kuttu sinne, siellä jäsenvaltiot, EU-jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että mentäisiin pikemminkin maahanmuuton hallinnointiin päin ja rajavalvontaan päin, ottaen huomioon tilante, tämä hätätilanne. muistakaamme, että on Libyan hätätilanne olemassa, sitten siellä on toimittu ja hätärahastoa on käytetty siellä välineenä. Se on ollut hyvä väline siellä ja tämän myötä on uudelleen kotoutettu näitä maahanmuuttajia todellisiin ohjelmiin. Ja haluan sanoa, että kyse on todellista kehitysohjelmista. Ei uuden kotota ketään tuosta, vaan ei. Siihen liittyy tukitoimijan koulutusta. Ja loppujen lopuksi sitten tukea on tai siis kotoutusta on tuohon yhteisöön. Tämä on, osa, tämä on kyllä ihan kehitystoimintaa, kehitysyhteistyötä. Ja sitten kysymys, joka liittyy kansalaisjärjestöihin ja hallituksiin, valtioihin. 22 no, prosenttia varoista menee kansalaisjärjestöille 43 prosenttia jäsenvaltioista, 5 prosenttia varoista menee hallituksiin ja 30 prosenttia menee kansalaisjärjestöille päässä IMO. Mutta haluaisin sanoa selvästi, että jäsenvaltiot, eli nämä eri EU-virastot, kansalliset järjestöt eh, YKsta. No osa menee myös kansallisjärjestöille näistä varoista tosiasiassa. Hyvin yli 50 prosenttia hätärahaston varoista menee kansainvälisille, kansainvälisille, järjestöille ja paikallistason kansalaisjärjestöille. No niin, Euroopan parlamentin miten se on edustettuna tässä johtokunnassa. No, tämä kysymys ei kuulu minun toimivaltuuksiini. Euroopan parlamentin pitää tähän asiaan puuttua muita kautta, muuta kautta, joten siihen Sitten Niger. No, puhuttiin ihmiskaupasta muun muassa ja näiden verkostojen toiminnan purkamisesta. No valitettavasti Nigerin paikallisväestöä on tässä mukana ja komissio on tukenut Nigerin hallitusta. Täällä oli edes kokous, jossa puhuttiin näistä asioista. Paikalla oli myös Nigerin hallituksen edustaja, joka puhui, niin kyllä, olemme tukeneet Nigerin hallitusta, jotta on voitu ihmiskauppaa vähentää. Se on totta, näitä järjestöjä on pistetty maan tasalle, niin sanotusti ja sitten on myös hankkeita, jotta saadaan vaihtoehtoja väestölle. Pitää resti sanoa, että vaihtoehtoinen kehityshanke ei ikinä voi samoja taloudellisia mahdollisuuksia tarjota väestölle. Ihmiskauppa on paljon kannattavampaa kuin maantalous. Se on ihan päivän selvää, joten hankkeita on hankala panna täytäntöön, mutta työstämme asiaa. Sitten no, loppuun kritiikki, joka liittyy siihen, että teillä koordinointia paikallistoiminnassa työstämme asiaa kyllä kovasti useissa maissa. Tällä hetkellä on myös ministeriöiden välistä toimintaa. Burkina Fasossa taitaa näin olla erittäin hyvää yhteistyötä eri maiden kanssa kaiken kaikkiaan. Valtiot ovat edustettuina tuossa rahaston johdossa, tuossa boardissa, lautakunnassa ja eri komiteoissa – kokoukset tehdään myös tasolla, Aina voi parantaa toimintaa, mutta uskon, että tällä hetkellä tuo kritiikki ei enää päde, ottaen huomioon, että olemme voimakkaasti parantaneet strategioita monen maiden kanssa. Sama pätee hankkeisiin, jota laitetaan paikallistasolla. Tietysti aina pyritään koordinoimaan toimintaa. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tämä hätärahasto puuttuu maahanmuuton perimmäisiin syihin – ja tässä pyritään torjumaan myös köyhyyttä sen myötä, se hyvästä hallintotavasta valtiossa. Hätärahasto ei ole tässä ainut väline eri maissa, no esim. Länsi-Afrikassa on eri kumppanuuksia valtioiden kanssa, jotka näistä varastoituvat. Eli hätärahasto ei ole ainut väline. On varma, että budjetuki on tässä myös tärkeä taustalla. Se on tämä uusi infra väline, rahasto, joka liittyy energian luomiseen, maatalouteen, infrastruktuurin perustamiseen. No siinä on samantyyppisiä tavoitteita, eli toimintaa kyllä koordinoidaan välineen välillä. Tässä on kyse lyhyen aikavälin toimista hätätilanteissa. Kiitos. Very much. Mr. Kreibik, anything to... Kiitokset. Herra Kreibik, onko teillä vielä jotain äh, lisättävää, ylimääräistä? Esitän kysymyksen, koska meillä on tässä hieman aikapaineita. No, kaksi asiaa. Kiitokset äh, myös äh, minun taholtani parlamentille. Haluaisin sanoa äh, herra Sellerin kysymykseen siitä, onko EKR-rahoitusta annettu ei-AKT-maille. No, vastaus on ei, koska EUn budjetista pääväline, josta annetaan rahaa Pohjois-Afrikalle, on ENA. Eh, e ja eh, sen lisäksi DCA Panafista tulee samoin kuin eh, DG Homein budjetista myös jonkin verran, mutta siis ei EKRstä. Sitten edustaja Schleinille Libya-kysymyksestä. Kyllä on totta, että meillä on laaja Libya-ohjelma – joka myös tavallaan laskee mukaansa Libyan rannikkovartiosta. Me kaikki tiedämme, miten hankala tilanne Libyassa on, mutta me tiedämme myös, että Libyassa on suurin etsintä- ja pelastusalue, jossa mukana on muitakin maita. Ja viime vuosina Libyan merivartiosto on pelastanut tuhansia henkiä. No, tilanne ei ole täydellinen, ja siksi meidän ohjelmamme pyrkii myös siihen, että annamme koulutusta Libyan rannikkovartiostolle esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksistä ja kansainvälisistä standardeista. Um, Kiitos kollegat. Eli tässä on paljon asiaa vielä joten hy- hyvin lyhyesti. Yeah, I thank the commission for the answer. Kiitoksia komissiolle tästä, näistä vastauksista. Haluaisin vain korostaa vielä sitä seikkaa, että ei ole mahdollista arvioida sitä, onko etsintä tai onko mahdollista perustaa ää, pelastusalue, vaikka Libyan viranomaiset näin toteavat. Vain kuukausi sitten nainen ja pikkulapsi löydettiin kuolleena yhdessä naisen kanssa, joka oli hylätty keskelle merta Libyan rannikkovartion toimesta ja olen todella vakavissa, niin kun sanon, että ei ole mahdollista tukea Libyan rannikkovartiostoa, koska niiden, heidän toimintatapansa eivät ole entisestään muuttuneet. Kiitos. Selvä, kiitos. No, komission ja poliittisten viranomaisten kanssa pitää tästä puhua. Kiitos komissiolle jatkamme työtämme ja tiedoksi, että perjantai-iltapäivänä parlamentin vihreä viikolla, no se on hankalaa silloin osallistua näihin kokouksiin. Ja toista. Pyydän taas Defco pääosaston johtajalta muista, muistan häntä siitä vielä, että tämä aikataulu on hankala. Jos me ei ole paikalla, niin, niin äh, ei se kyllä onnistu. Ja sitten päiviä myös muutellaan, aikataulua muutetaan koko ajan. Se on hankalaa. Ja paljon julkista rahaa tähän kyllä käytetään. Kiitos. Selvä. Eteenpäin. Kohta 10. Ja tämä pitää nopeasti. Täällä on paljon suurlähettiläitä AKT-maista. Ja pääsihteeri AKT-järjestöstä on tuo kotona kohta. Mutta ensin toinen kohta, joka on myös tärkeä. Kohta 10. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen nimittäin – kollegat. Tämä on tärkeää, koska jos on ensimmäinen lainsäädäntöpaketti komissiolta ensi, seuraavaa MFF varten, ja tässä korvastetaan tuo AMIF-rahasto, maahanmuutto, pakolais- ja kotoutusrahasto, tämä on sisäisen, sisäinen maahanmuuttorahasto EU-ssa, DG Home-rahasto on tässä vastuussa, ja komissiotus on se, että uudessa MFFssä tämä budjetti lisääntyisi 2,6 kertainen jos ajatellaan maahanmuuton hallinnointia ulkorajoilla. Valiokuntamme on tässä muun siltä osin, että pieni osa rahoituksesta katson tässä sihteeristön puolen on sitoutettu palautuksiin alkuperämaihin. Ja siinä osuutemme AFET on myös tässä mukana. Se laatii lausunnon live-valiokunta on johtava valiokunta. Se äänestänee ensi tammikuussa meidän valmistelemme on Eli Schlein. Eli ole hyvä. Thanks a lot again, Chair. Uh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Budjetin nostaminen ja resurssien saatavuus maahanmuuttoasioihin on tietysti positiivinen asia. Se on keskeinen askel sitä kohti, että saataisiin tehokas ja toimiva turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmä. Tämä uusi rahasto voisi myötä vaikuttaa tämän tarkoituksen toteutumiseen. Sen tavoitteet täytyy selkeästi asettaa maahantulijoiden tarpeiden täyttämisen ja standardeiden parantamiseksi, jotta voitaisiin luoda uusi eurooppalainen todellinen turvapaikkajärjestelmä. Tämän mm, järjestelmän puuttuminen on tämänhetkisen kaauksen taustalla. Komission ehdotukset näytetään kuitenkin korostavan liikaa palauttamisessa, palauttamiseen ja äh, rahaston rooliin äh, ulkoisessa ulottuvuudessa asennetaan liian paljon painoarvoa. Euroopan hätärahasto Afrikan äh, hätärahaston verrattuna esimerkiksi AMF-rahastosta tulee sellainen, jolla pitäisi eh, parantaa kehittyvien maiden tilannetta, mutta sitä ei nyt tehdä. Sen takia on, on tärkeää, että varojen osoittaminen ei perustuisi ehdollisuuteen eh, koskien rajavalvontaan ja erityisesti varojen osoittamisen ei pitäisi kannustaa eh, palauttamista ja pakkopalauttamista, miltä näyttäisi komission tekstiehdotuksen tietyistä osista tietyllä tavalla luettuna. Pitäisi ottaa huomioon myös se, että ehdotus on sopusoinnussa turvapaikkalainsäädännön kanssa. Täytyy arvioida tehokkaasti myöskin vastaanottokyky paikallistasolla ja myöskin alkuperämaiden kapasiteetin osalta. Myöskin va- vapaaehtoinen palaaminen pitäisi liittää yhteen keskipitkän ja pitkän aikavälin toimiin ja kotouttamiseen. Ja erityishuomiota pitäisi kiinnittää huomiota haavoittuviin kansanryhmiin, esimerkiksi lapsiin, ja heille on tarjottava asianmukaiset resurssit ja hoito ja huolto. Erityisesti huomiota pitäisi kiinnittää myöskin maahanmuuton turvallisille reiteille, erityisesti humanitaarisia käytäviä tarkastellen. Ehkäpä juuri turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa suurin puutteemme on laillisten reittien luominen, ja tämä nimenomaan on ehkä oi ainoa tapa estää ihmiskauppiaita toimijasta ja turvata turvallinen meren ylittäminen. On myöskin välttämätöntä pitää yllä ja luoda dialogi kansalaisjärjestöiden kanssa ja turvata varojen asianmukainen perille meno ja täytäntöönpano. Meillä ei ole nyt paljon aikaa, mutta viittaisin tässä lukuisiin positiivisiin aspekteihin, joita voimme tarjota näillä uusilla välineillä. Mutta se, mikä minua huolestuttaa tässä, on se, että että tässä viitataan vähemmän turvapaikka-asioihin kuin mitä tarvitsisimme, jotta voisimme varmistaa, että tämä väline veisi meitä kohti yhteistä yleistä turvapaikkapolitiikkaa ja sitä, että perusoikeuksia kunnioitetaan. Näemme komission ehdotuksesta sen sijaan, että siinä jaetaan varat 30 prosenttia turvapaikka-asioille ja 30 prosenttia laillisille maahantulolle ja 40 prosenttia laittoman maahantulon estämiseen ja palautuksiin. Eli tässä kannustetaan jäsenvaltioita työstävän enemmän palauttamismenettelyjä. Ja tämä on sellainen asia, jota meidän täytyisi pyrkiä välttämään. Ja tästä täytyy vielä keskustella huolellisesti tästä uudesta välineestä. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitos paljon. Onko puheenvuoropyyntöjä? Tämä ensimmäinen keskustelu aiheesta. Esitellään se kollegoille. Teresa Jimenez, sitten Cecil Kienge. Muchas gracias. Paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että on hyvin tärkeää erityisesti nyt, kun tätä rahastoa ollaan perustamassa, minä olin varjoesittelijänä jo tästä, tässä mietinnössä, joten minun mielestäni on hyvin tärkeää seurata tällä tiellä. Ja on kaikin puolin selvää, että meidän täytyy kaikkien olla vetämässä yhtä köyttä, jotta voitaisiin käyttää hyödyksi maahanmuuttopolitiikkaa asianmukaisella tavalla eikä Eurooppaa vastaan. Mehän tiedämme, että me maissamme, Italiassa erityisesti varmasti tiedätte oikein hyvin, miten väärinkäytetään maahanmuuttopolitiikkaa. Tässä ei ole mitään sellaista, joka olisi enemmän, tai joka liittyy siihen, että jotkut ovat humanitaarisempia tai parempia tai huonompia kuin toiset maat. Tai että että esimerkiksi ne, jotka tulevat seuta, seutasta laittomasti maahan, niin heidät, heitä pidetään rikollisina toimijoina, rikollisjärjestöinä ja heidät palautetaan automaattisesti. Ja ihan samoin kuin sinä totean, että maahanmuuttoa on naurettavaa käyttää tekosyynä sille, että meillä ei vuosien ajan jo ole ollut mitään tollista ratkaisua. Ihan samalla tavalla on käytetty vaikkapa huumeongelmaa, latinalaisesta Amerikasta peräisin olevaa huumeongelmaa poliittisena aseena. Minä katson, että tämä ei ole todellakaan asianmukaista. Minun mielestäni meidän pitäisi tehdä työtä hyvin yhdessä tämän aiheen tiimoilta niin, että molemmilla osapuolilla – olisi tarjota tukea rajavartion toimintaan. Ja minulla alueellani esimerkiksi sosialisti hallitus on vallassa sekä aluetasolla että kansallisella tasolla pyydetään tässä tukea. Tämä tulee olemaan vaikea teema, oli kyse sitten tuesta tai avusta tai hätäavusta tai, tai, tai ää, syvemmistä ongelmista. Silloin kun tällaisia hätätilanteita on, niin silloin täytyy varmistaa, että tukea tarjotaan. Toivottavasti saadaan aikaiseksi sellainen mietintö, jossa olemme kaikki yhtenä rintamana ja voimme todellakin vaatia näitä asioita. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy puuttua alkusyihin, varmistaa, että ihmiset eivät tule tänne, jos heillä ei ole työtä täällä tarjolla, eivätkä ja täytyy varmistaa, että tätä valtavaa kauppaa, ihmiskuljetuskauppaa ei päästä käymään meidän rannikkoalueillamme. Mehän tiedämme jo, että, tai itse asiassa ihmiskauppia tietävät ja jo, miten asiat toimivat. Tämä on aivan uskomatonta. Tätä vastaan on toimittava ja tarvitsemme jäsenvaltioiden yhteistyötä tässä asiassa. Minä en pidä näistä sopimuksista, joilla palautetaan ihmisiä noin vain emme me, olemme, emme me ole demokratian ylläpitäjiä, jos näin toimii. Meidän täytyy kuitenkin olla realistisempia tämän aiheen suhteen, että pääsemme todellisiin tuloksiin. Sil. Kiitos. Kiitos sitten Cecil Kienge. Grazie. E, Kiitoksia. Halusin kertoa tässä minäkin mielipiteeni tämän varaston perustamisesta, rahaston perustamisesta. Meidän pitää seurata sitä huolellisesti. On selvää, että ei ole olemassa yhtä ainoata ratkaisua, jolla voitaisiin vastata erityisesti liikkuvuuskysymyksiin ja massamuuttokysymyksiin. Haluaisin puuttua tähän aiheeseen myös todeten uudelleen, että jos lähdemme siitä ajatuksesta, pystymme pysäyttämään maahanmuuton, niin silloin lähdemme liikkeelle kyllä väärällä jalalla. Äh, maahanmuutto, muuttoliike on historiallinen äh, ilmiö. Se on ollut olemassa satoja vuosia, sitä ei voida pysäyttää. Ihmiset liikkuvat paikasta toiseen. Me voimme pelkästään helpottaa sellaisten ihmisten elämää, jotka valitsevat sen tien, että he lähtevät liikkeelle. Taikka sitten voimme äh, puuttua alkusyihin, emmekä pekot, pakota ihmisiä pysymään jumissa omilla alueillaan. Jos muistamme kaikkia maita sekä etelässä että pohjoisessa täällä maapallollamme, niin minä en näe, että mistä syystä olisi olemassa ero sellaisen henkilön välillä, joka lähtee yhdestä maan, maailman kolkasta liikkeelle ja voisi matkustaa vain kahteen maahan. Ja sitten taas toisesta maan kolkasta liikkeelle lähtevä saa, lähtevä saa vapaasti matkustaa 150 maassa. On tärkeää, tärkeää, että sellaiset rahastot, joita perustamme, auttavat kaikkia ja tukevat kaikkia niin, että hyvinvointi on tarjolla kaikille tällä planeetalla asuville. Tämä ei ole mikään utopia. Jos emme pysty antamaan tätä ratkaisua ihmisille, niin alamme käyttää toissijaisia ratkaisuja, lyhyen aikavälin ratkaisuja, jotka liittyvät palauttamiseen. Afrikan manner on hyvin rikas, sillä on resursseja. On annettava ihmisille mahdollisuus käyttää näitä resursseja niin, että meidän mantereillemme tulevat henkilöt eivät jäisi populistien käyttövoimaksi. Afrikasta esimerkiksi ovat lähtöisin monet raaka-aineet, jotka ovat välttämättömiä meidän teknologisille välineillemme, esimerkiksi kännyköillemme, taikka sitten tarvitsemme raaka-aineita, myöskin elintarvikkeita. Meidän täytyy todellakin puuttua tähän invaasiokäsitteeseen, joka on nyt kovasti vallalla. On käytettävä hyödyksemme enemmän tilastotietoja ja on seurattava kaikkia muuttoliikkeen vaiheita lähtömaasta, kautta kulkumaan kautta aina ö, tulomaahan ja kotouttamispolitiikkoihin ja niin edelleen. Lähtömaissa täytyy toimia ihmisarvoisesti. Ihmisarvo on pidettävä keskiössä. Me kaikki olemme ihmisiä. Missään ei ole kirjoitettu, että ketään pitäisi kohdella ikään kuin viimeisenä jonon hännän hoippuna, jolla ei ole oikeutta pysyä tai lähteä maastaan vapaasti. On olemassa kansainvälisiä sopimuksia, jotka olemme allekirjoittaneet ja niitä on noudatettava. Eli kun parlamentti on todellakin se paikka, jossa demokratiaa vaalitaan, ja me pidämme ihmisoikeuksia täällä päivittäin esillä keskusteluissamme, niin pannaan niitä, ne myös täytäntöön ja pyydämme, pyytäkäämme ja vaatikamme myös maitamme noudattamaan näitä oikeuksia. Katsotaan, voidaanko tätä käyt- rahastoa käyttää muuttoliikkeen jokaisessa vaiheessa hyväksi. Kiitoksia. Yeah, sorry to rush colleagues. Pahoittelut kollegat, että pitää kiiruhtaa eteenpäin, mutta tärkeä kohta on vielä tulossa Schaffhauser. Jos puhutte hyvin lyhyesti, saatte puheenvuoron. Tämä on ensimmäinen keskustelu vasta, joten ottakaa se huomioon. Olkaa hyvä. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Puhun omissa nimissäni. Ensinnäkin maahanmuutto ei lopu siihen, tai ei pääty kehittämättä Afrikkaa. Afrikka afrikkalaiset, siinä on paljon potentiaalia, ja meidän pitää ottaa se huomioon. Miljardi enemmän afrikkalaisia tulee 2050 olemaan. Maapallolla tehtiin mitä vain. Te, no tehtiin mitä vain noita virtoja ei voida estää, joten voimme säännellä näitä viittoja vain sitä kautta, että kehitämme Afrikkaa. Ja tämän toinen osio puheenvuorossani haluan sanoa, että toisaalta vapaakauppa, se tosiasia, että on avattu raaka markkinat kaikille yrityksille, se, että vastustetaan sitä, että kansallistettaisiin ja että jaetaan uudelleen rikkauksia sen myötä, että kehitettäisiin, tästä varten, että kehitettäisiin, kuten sanoin, Afrikka afrikkalaisille – Tämä on johtanut siihen, että on epävakautettu ja köyhdytetty tuota valtiota. No, lisäksi on myös omat interventiomme Kongossa, RDCssä ja sitten kuka toimii lännessä Syyria, kuka toimii siellä, se on täällä no, länsi, no Syyria, no ei tietenkään se puhtaasti Afrikkaa, mutta kuitenkin ö, eh, kaikki tämä pitää ottaa huomioon. Jos nyt ajatellaan, että rajojen, rajoille päätetään nuo maahanmuuttovirrat, ne päättyvät siihen, vaikkakin ollen henkilöstisesti sen puolesta, että olisi enemmän tehokkuutta kansallisilla rajoissa, mutta näin tapauksessa se on toinen aihe. Mutta ongelma tulee jatkumaan vain, jos näin tehdään. Ja loppuun kolmas pointti. Puhun lyhyesti. Tilanne nyt on näin, näin tämän Kosovossakin aikaisemmin, että on tämä allianssi nyt siis kansalaisjärjestöjen ja mafioiden välillä sovellettava on tunnettuja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat mukana ihmiskaupassa, elinkaupassa. Tällä hetkellä myös moni kansalaisjärjestö, joka on niin sanotusti humanitaarinen, on yhteistyössä paikallismafioiden kanssa. Tästä, tästä pitää nyt puhua. Enkä nyt hyväksytä, että humanitaarisuuden taustalla on rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos herra Ari Vallila DG Home pääosastolta. Oliko näin? Selvä. Jos puhutte lyhyesti, pahoittelut, tiedän, että odottamaan, mutta on tämä tärkeä kohta vielä tulossa. Tämä on vasta ensimmäinen keskustelu. Olkaa hyvä. Onko lisättävää? No, thank you, chair, madam chair. Uh... Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset kaikista kommenteista. Olen kirjannut ne muistiin. Kuten tiedätte, tämä on prosessin käynnistys alkuvasta. Me olemme juuri pieneet päätökseen nämä ehdotukset ja olemme käynnistäneet neuvostossa näiden ehdotusten esittelyn ja luonnollisesti tulemme puhumaan paljon myös rahoituksen jakamisesta. Eikä se ole vielä selvää, koska kysymys on siitä, että me allokoimme vain 50 prosenttia rahoituksesta tässä alkuvaiheessa. Sitten on 10 prosenttia varattu väliarvioinnille, koska tällä hetkellä, tällä kaudella rahoitus allokoitiin jo tavallaan ennalta. Joten me olemme arvioinneissa huomioineet myös sen, että joustavuus on hyvin tärkeää ja me olemme lisänneet joustavuutta, rahaston joustavuutta huomattavasti, koska 10 prosenttia on nyt varattu tähän väliarviointiin ja 40 prosenttia on varattu tällaiseen joustovaraukseen, joka allokoidaan sitten monivuotisen rahoituskehityksen ke, ke, kehyksen aikana. Joten tämä temaattinen väline antaa mahdollisuuden hoitaa esimerkiksi muutettuja prioriteetteja ja ennakoimattomia tapahtumia. Ja mitä tulee EMFn laajuuteen, me olemme nähneet arvioita siitä, että tämä nykyinen kattavuus on ihan hyvä, joten emme ole sitä nyt sitten muuttaneet. Mutta me olemme parantaneet joustavuutta, kuten jo sanoin, ja lisänneet myös ehdotettuja rahoitustasoja, kuten edustaja Dallikin sanoi. Ja sitten katsotaan, mikä on lopullinen neuvottelutulos mutta on totta, että tässä tämä 50 prosentin rahoituksen allokoinnissa tämä jako avain on sellainen, että esimerkiksi turvapaikalle 30 prosenttia ja niin edelleen. Pahoittelut, hän pitää nyt päättää, koska eli kyllä sitten voit laatia rauhassa sen raporttisi? No, yksi virke enintään. Kiitos. I'm looking forward to work. Gomez to come here as well. Ja, eh, ja herra Gomez pitää sanoa tänne ylös myös. Kiitos ensimmäisestä keskustelusta. Odotan innolla yhteistyötä kollegan kanssa, kuten sanoin. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että voimme tehdä yhteistyötä ja voidaan löytää vahva valiokunnan kanta tähän lausuntoon. Ja toistan, katsotaan mitkä ovat ne asiat, jotka ovat ehkä huolestuttavia kehitysnäkökulmasta katsottuna mukaan lukien tarvitsisi sille, että on näitä maahanmuuttolaillisia reittejä muun muassa. Mutta toisaalta pitää myös nähdä selvästi määritellyt erot sisäiselle kulutukselle ja ulkoiselle kulutukselle ja lisäksi on tämä uusi väline, Amisisten ESF Plus-väline, joka liittyy kotouttamiseen. Tämä ero ei ole selvä, mutta vastaakseni kollegalle ei voida yleistää kansalaisjärjestöjen toimintaa tällä tapaa. Yhteistyötä pitää vahvistaa EU-ssa kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Italiassa oli väitö, väitteitä siitä, että tällaista toimintaa olisi ollut. No en nyt tiedä, mistä tapauksesta puhuitte, mutta Italian tapauksessa oli kolme syytöstä mutta no syytteet eh, hylättiin, koska näyttöä ei ollut tai oli muuten niin epäselvää. Joten näin ei voida yleistää. Pitää vahvistaa monitorointimekanismia, miten käytetään, jos ajatellaan sitä, miten käytetään EU-veronmaksajien rahaa. Kiitos. Okay, thanks, thanks, Ali. Kiitos, Eli. Kuten sanoin, laadit mietintösi ja sitten voidaan jättää tarkistuksia tuohon lainsäädäntöön toimivaltuuksiemme puitteissa sitten kohta 11 esityslistalla puhumme kotonnoon sopimuksen tulevaisuudesta, erityisesti neuvottelu, EU-neuvottelumandaatista ja se valtioiden neuvottelumandaatista ja toisaalta myös puhutaan AKT-maista. Tämä ei nyt ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan tästä asiasta Päätöslauselma hyväksytty parlamentissa. Seuraavasta kotonon sopimuksesta Norbert Noiser on esittelijä. Tämä taitaa kuitenkin olla ensimmäinen kerta, kun puhumme tästä EU-neuvottelumandaatin hyväksymisestä. Nyt haluamme kuulla komissiolta ja ulkosuudenhallinnolta siitä, miten tuo neuvottelumandaatti saattaa erota siitä, mitä komissio on erottanut aikaisemmin, mitä tärkeitä kysymyksiä tässä on. Ja hienoa, että tänään on myös Patrick Gomez paikalla, joka on pääsihteeri AKT-maissa – hän puhuu AKT-neuvottelumandaatista sitten myös lisäksi toivotan tervetulleeksi useat suurlähettiläät ja eh, eri AKT-maista. Tämä on tärkeä kysymys, tärkeä asia parlamentille. Odotamme innolla yhteistyötä kanssa tulevina kuukausina. Sen pitämättä puheitta annan puheenvuoron no, Vartti Kundun. Monet tuntevat hänet Euroopan komissiosta. Christian Leffle EU-hosta kumpi aloittaa, enpä tiedä, ja miten jaatte tuon ajan, kun autetaan sinusta. Thanks, uh, thanks Linda. Kiitos Linda. Ensinnäkin uh, kiitokset kaikille teille siitä, että järjestitte tämän tapaamisen, joka tulee hyvään aikaan, koska Kuten sanoitte, me olemme astumassa uuteen vaiheeseen sen jälkeen, kun mandaatit on hyväksytty. Joten nyt olemme tilanteessa, jossa sekä AKT että EUn osapuoli ovat saaneet mandaattinsa ja neuvottelut on äh, muodollisesti käynnistetty EUn äh, pääneuvottelija komission jäsen Mimichan kanssa sekä Bia Gomesin välillä – joka istuu täällä myös nyt vieressäni. Joten neuvottelut äh, on käynnistetty ja me odotamme nyt ähm, luonnollisesti sitä, että voimme jatkaa vahvaa sitoutumistamme. Me haluamme tavata teidät säännöllisesti ja kertoa teille säännöllisesti, miten neuvottelut edistyvät. Kuten tiedätte, komission jäsen Mimicha on esitellyt komission äh, äh, ulkosuudenhallinnon suosituksen sisällön jo tammikuussa – ja neuvoston päätös hyväksyttiin kesäkuussa ja nyt meillä on sitten erityiset neuvotteludirektiivit ja uskoakseni voisi sanoa, että suosituksen pääluonne, josta olemme siis puhuneet teidän kanssanne, ovat mukana tässä lopullisessa mandaatissa. Kysymys on sopimuksen rakenteesta, säätiöstä ja kolmesta vahvasta alueellisesta pilarista. Kysymys on myös tästä laillisesti sitovasta luonteesta tässä sopimuksessa ja sitten institutionaalinen rakentaminen sekä strategiset prioriteetit. Toisaalta me kävimme hyvin pitkän keskustelun, myönnän sen jäsenvaltioiden kanssa siitä, että löytäisimme oikeanlaista kieltä hyvin arkoihin kysymyksiin, kuten esimerkiksi maahanmuuttoon. Mutta uskoakseni tämä on nyt kuitenkin tarpeeksi tasapainoinen, niin että voimme jatkaa työtämme tämän parissa. Ja kun palaan takaisin tähän mandaattiin, niin meillä on myös parlamentin päätöslauselma, jossa oli monia hyvin tärkeitä asioita, jotka ovat täysin yhtäläiset ajatustemme kanssa. Esimerkiksi köyhyyden poistaminen ja se, että ketään ei jätetä jälkeen. Tämän täytyy olla meidän kumppanuutemme ytimessä näiden AKT-maiden kanssa. Ja toiseksi nämä tärkeät elementit, eh, jotka on otettu huomioon elementin, eh, kotonon sopimuksessa, kuten esimerkiksi oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja niin edelleen. Näiden asioiden täytyy olla myös vuoden 2020 jälkeen eh, keskiössä. Sen lisäksi me haluamme saada kansalaisyhteiskunnan vahvasti mukaan ja tästähän EP e on myös puhunut ja tämä näkyy myös meidän neuvotteludirektiivissämme. Joten uskoisin, että kun vertaamme, mitä tuli esiin neuvotteluista ja keskusteluista neuvoston kanssa ja teidän kanssanne aikaisemmin ja parlamentin päätöslauselmasta, niin minusta me voimme olla tyytyväisiä tuloksiin ja näihin lopullisiin neuvotteludirektiiveihin, jotka saimme. Joten jos vertaamme mandaattiamme AKT-mandattiin, niin äh, annan tähän äh, tässä Kristinille puheenvuoron ja minä palaan sitten äh, myöhemmin tähän asiaan. Christian. Thank you, Kun. Um, Kiitos, Kun. Words from my side. Puhun lyhyesti. No ei liene yllätys, että kaiken kaikkiaan politiikkakehys ja sen näkymät – ovat hyvin samansuuntaiset. Saa EU-mandaattia ja AKT-mandaattia. Meillä on yhteinen viitepiste. Tämä yleiset kehitystä toimittaa ovat kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030. EU-puolella olemme yrittäneet lähentää toimintaamme, kun e globaali strategia olemassa, sitten on konsensus kehityspuolelta ja sitten on tämä on integroitu eri politiikkoihin ja niin on tehdä, kun on ollut nämä neuvottelumandaattiluonnokset kotonon jälkeen. Sama pätee AKT-puoleen. On hyvin selvä viitekehys kestävän kehityksen tavoitteiden tasolla ja se on heijasteltuna monissa aihealueissa. On tietysti eroja, joita tulee näissä haastavissa neuvotteluissa, mutta tota, monilla osalla olisi kyse rahoista ja turvallisuudesta, koulutuksesta ja humanitaarisen tästä agendasta ja sitten työpaikkojen luomisesta on myös kyse. Ja sitten arkaluontoisemmistakin aiheista puhutaan, kuten maahanmuutosta. No, meillä on kyllä hyvä, samalla, hyvin samanlaiset näkymät. Sitten on kansas- ja kysymyksiä, ihmisoikeudet, hallin, hyvä hallintotapa, Nekin ovat tärkeitä molemmille, vaikkakin tiedämme, että korostuksia, sävyjä on erilaisia vivahteita, kuin neuvotteluja sitten niistä käydään. Tämän takia olemme yrittäneet integroida mandaattiimme Afrikan osalta ja Karibian ja Tyymeren alueelle agendat ja prioriteetit, kuten niistä on sovittu kumppaneidemme kanssa. Agenda 2036 Afrikalle – 263 sitten on yhteen KT-strategia ollut, Karibian meren ja Tyynemeren strategia, jossa viedään työtä eteenpäin. Sitten tyynemeren puolelta on PAF-foorumi, Tyynemeren saarten foorumi, joka on vahva perusta. Pääsen osa-alue, jossa edelleen pitää löytää yhteistä maaperä, näyttäisi olevan – tuleva institutionaalinen rakenne tuolle kumppanulle, eikä niinkään nuo politiikka-alat sinänsä. AKT-mandaatti perustuu vahvasti nykyrakenteisiin. Olemme yrittäneet löytää uudenlaista muotoa, joka meistä heijastelee muuttuvaa maailmaa eri AKT-alueilla. Samalla pitää tietysti säilyttää kuitenkin vahva pohja. Pitää ottaa huomioon jaetut kokemukset, jotka meillä on koko AKT-yhteisön kanssa. Tiedämme, että AKT-puolella on edelleen keskusteluja käynnissä, erityisesti Afrikkaryhmässä. Siellä pyritään löytämään oikeanlaiset tulkinnat Kun ajatellaan tuota tulevaa, tulevaa neuvottelujen rakennetta, tästäkin syystä komission jäsen Mimitsa oli samaa mieltä ehdotuksesta, että lykättäisiin jonkin verran neuvottelujen virallista aloittamista. Näin ollen näitä kysymyksiä voitaisiin siis selventää AKT-puolta Afrikkaryhmässä ja myös Afrikkaryhmän ja muiden AKT-kumppaneiden kanssa – kaikki oli varmasti samaa mieltä. No oli lopputulos mikä vain. No kaikki oli varmasti samaa mieltä sitä, että tarvitaan enemmän nyanssointia, vivahdeeroja alueiden välillä enemmän kuin mitä on aikaisemmin ollut. Tässä pitää heijastella näitä eri kehityskulkuja eri alueilla, kaikilla kolmella eri alueella, Aassa, Koossa ja Teessä viimeisen 20 vuoden aikana. Kun otetaan kotona elinkaarta, yksi osa sitä se, että annetaan suurempi rooli kansallisille järj- paikallisille järjestöille. Ne pitää ottaa mukaan neuvotteluihin ja myöhemmin sitten, kun pannaan täytäntöön tuleva sopimus. Lisäksi olemme saaneet selvät suuntaviivat EU-jäsenvaltioilta. Meidän pitää yrittää varmistaa, että valtamme, vältämme päällekkäiset rakenteet sen takia pitäisi mahdollisimman läheisesti toimia ja ottaa huomioon olemassa olevat alueelliset kumppanuudet, kuten EU-Afrikka yhteinen strategia tai yhteinen EUn Karibian, strate, Karibian strategia. Tiedämme, kuten sanoin, että tämä on paljon keskusteluja Afrikka-ryhmässä ja toisaalta on myös sitten eri afrikkalaisia kumppanuuksia kumppaneita ja karibilaisia työmarkkinakumppaneita. Ymmärtääksemme afrikkalaiset ministerit ovat syyskuussa Addis Abebassa. Siellä on tärkeää, että siellä saatetaan päätökseen tuo vuoropuhelu, käydään vuoropuhelu AKT kumppanin kanssa, jotta me voimme aloittaa neuvottelut sitten kunnolla syyskuun lopussa tai viimeistään lokakuun alkupuolella. Sitten pari sanaa vielä poliittisesta vuoropuhelusta olemme seuranneet. Myös teidänkin tavoitteena varmaan seurata ja sitä, että parannetaan poliittista vuoropuhelua ja politiikkavuoropuhelua eri politiikan aloilla, jotta tästä tehdään dynaamisempaa ja tehokkaampaa kuin mitä se on joskus aikaisemmin ollut. Muun muassa se pitää varmistaa se, että tämä tapahtuu säännöllisesti, joustavasti ja pitää tämä toiminta räätälöidä eri kumppaneiden tilanteisiin. Meidän pitää viedä tämmöistä myös eri tasoille, voi kyse maatasosta, aluetasosta tai joskus koko EU-AKT-tasokin pitää ottaa mukaan. Vuoropuhelun myötä pitäisi myös ottaa mukaan muutkin sidosryhmät, kansallisyhteiskunta ja muut sidosryhmät, ne pitäisi ottaa mukaan tähän kaikkeen sekä EU:ssa että AKT-kumppaneiden parissa. Lopuksi parlamentaarinen ulottuvuus. Se on meistä hyvin tärkeä. Haluamme vahvan parlamentaarisen ulottuvuuden. Haluamme nähdä tämän myös aluetasolla, kun on nämä kolme aluetta A, K ja T. Haluamme tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä, haluamme toimia totu, haluamme nämä realiteetit, mutta toisaalta pitää ottaa huomioon nämä aikaisemmat kokemukset parlamentaarista yhteiskokouksesta, katsoa miten voimme moduloida näitä tasoja ja saada paras lopputulos aikaan sitten, jotta parlamentaarisen toiminta on aktiivisempaa, järkevämpää ja jotta osallistuminen on suurempaa kuin mitä joskus on aikaisemmin ollut. Linda, sinäpä kaikki minulta. Annan puheenvuoron takaisin Koonille. Hän puhuu prosessista tulevista toimista. Aivan lyhyesti vain, koska tämä on varmaan aika selvää tällä hetkellä. Tarkastelemme seuraavana prioriteettinamme siitä, että etsimme sellaisen hetken, jonka pitäisi olla syyskuun lopussa, eh, lokakuun alussa käynnistää ensimmäinen neuvottelukierros AKT-kumppaneittemme kanssa EUn puolelta pyrimme nyt tähän. Tiedätte, että komission jäsen Mimitsa on pääneuvottelija ja AKTn puolelta mm, tuosta kuulemme hetken päästä myöhemmin. Mutta AKTn puolelta Robert Dussé on ulkoministerinä pääneuvottelija. Nyt yritämme löytämään, löytää vain parhaan mahdollisen hetken käynnistää ensimmäinen neuvottelukierros siis syyskuun lopussa, lokakuun alussa. Ensimmäinen kierros keskittyy liittynee odotusten ja strategisten prioriteettien vaihtamiseen tai niistä kertomiseen osapuolten välillä ihan kasvokkain. Ja sitten keskustelemme tulevan sopimuksen rakenteesta ja käytännön järjestämisestä, organisaatioista, miten rakenne suunnitellaan, minkälaiset aikataulut ovat ja kuinka artikuloidaan sitten neuvottelut perusteiden suhteen ja toisaalta alueellisten pilareiden suhteen. Ja siinäpä kaikki. Kiitos. Sitten AKT-puoli, herra Gomez. Kiitoksia puheenjohtaja, olen todella iloinen, että olemme täällä ja kuten näette, otimme vastaan kutsunne ja tulimme runsaslukuisena paikalle. Ja tämä Muistuttaisin siitä, että Euroopan parlamentti oli ensimmäinen instituutio, joka otti kotonun jälkeisen päätöslausuma asian hyvin vakavasti ja haluamme rakentaa sille pohjalle. Ja sitten äh, tulen puuttumaan seuraaviin kysymyksiin, joista halusitte äh, tarkempaa selvitystä, erityisesti rahoitusjärjestelystä. Äh, meidän täytyy etsiä kattavaa ja vahvaa sopimusta seuraavalle kaudelle. Me katsomme eteenpäin ja rakennamme kuitenkin olemassa olevalle ja sen takia lainsäädäntö, joka on olemassa oleva, on niin tärkeää ja välttämätöntä ja sen takia haluaisin nyt sitten keskittää puheenvuorossani hieman sisältöön, tavoitteisiimme, johtaviin periaatteisiimme ja yleisiin teemoihin, jotka ovat ikään kuin traversaalisia, tällaisia läpileikkaavia. Ja meillähän on yhteiset prioriteetit tietenkin komission kanssa. Meillä on tietysti eroja myös, mutta ne painotuksissa ja sitten myöskin strategisiin temaattisiin pilareihin keskityn. Tässä näyttäisi siltä, että on käsitetty, että ne ovat hyvin konservatiivisia, mutta itse asiassa näin ei ole päinvastoin. Itse asiassa meidän täytyy innovoida sitä, kuinka, kuinka substanssia käsittelemme liittyen omassa päät- siihen, mitä sanotte omassa päätöslauselmassanne ja myöskin neuvotteluohjauksessa komissiolle. Nämä strategiset kysymykset ovat ytimessä. Kun katsotaan asiaa universaalissa kontekstissa, puitteistossa ja näissä kestävän kehityksen tavoitteiden valossa, niin ne on otettava huomioon. Eli tämä kumppanuus on ollut voimassa jo vuosikausia, eli sekä EUlla että ECPllä on, tai AKTllä on hyvin tärkeä rooli maailmanlaajuisella tasolla. Meidän täytyy tarkastella siis sitä, miten maailmanlaajuisella tasolla kestävän kehityksen tavoitteet pystyvät myötävaikuttamaan tämän tavoitteen toteutumisessa. Ja siksi olemassa oleva lainsäädäntö on niin tärkeätä. Muuttoliike tulee olemaan siinä hyvin tärkeässä osassa. Ja kun muuttoliikkeestä puhutaan, niin se on tällainen läpileikkaava teema, mutta se liittyy myös kolmanteen temaattiseen pilariimme, eli liikkuvuuteen. Eli muuttoliikkeen kaltaisissa kysymyksissä voimme liittää voimamme yhteen, koska sillä on maailmanlaajuinen ulottuvuus. EUlla ja AKTllä on mahdollisuus tarkastella kriittisesti teemaa ja saada siinä tuloksia, menestyksekkäitä tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi ilmastonmuutosasiassa saimme aikaiseksi Ambition Coalition-tyyppisen järjestelyn kunnianhimon ja koalition yhteistoiminnan tai yhteisratkaisun. Eli meillä on painotuseroja, mutta meidän täytyy todeta, kuten te olette sanoneet Lissabonin sopimuksessa myös, köyhyyden juuriminen on hyvin tärkeää ja köyhyyden kitkeminen täytyy ottaa vakavasti, käsitellä sitä syvällisesti. Meidän pilaris, pilarimme ottavat sen hyvin huomioon. Eli kyseessä on kauppa. Kauppa investoinnit, palvelut ja teollistuminen. Eli katsomme kauppaa aivan uudessa valossa. Sen täytyy liittyä kilpailukysyyn, investointien avaamiseen ja teollistumiseen. Eli me rakennamme kauppayhteistyön varan ikään kuin uudessa valossa. Sitten toinen, toinen pilarimme koskee yhteistyötä kyse ei ole pelkästään enää äh, tuesta tai avusta. Tietenkin 0,7 mm, eh, prosenttia on se kehitysaputavoite, mutta mm, on tärkeämpää, kuinka määritellään uudelleen kehitysapu teknologian siirron valossa. Eli on tuotava teknologiaa henkilöiden saataville ja tällä tavalla pystymme nä- pystymme näkemään, kuinka taloudet muuttuvat niin, että köyhyyttä voidaan kitkeä. Ja sitten pääsemme kolmanteen strategiseen pilarin, joka on eh, poliittinen vuoropuhelu. Siinä ei tarkastella pelkästään poliittisia kysymyksiä, vaan perusoikeuksia, ihmisoikeuksia ja myöskin muuttoliikkeen kaltaisia asioita. Tässä lisäämme sellaisen nyanssin todeten, että meidän täytyy tarkastella systemaattisesti alkusyihin. Eli strategiset pilarit ovat osa institutionaalista arkkitehtuuria, mutta ne ovat silti ikään kuin kotonun puitteissa toimivia asioita, vaikka olemmekin kotonun jälkeisellä ajalla. Mutta kuitenkin, kuten olemme jo keskustelleet, kun haluamme ottaa huomioon sen, mitä institutionaalisessa arkkitehtuurissa komission ohjannassa on, niin meidän täytyy pyrkiä avaamaan työtämme, tehdä etsivää työtä siellä ruohonjuuritasolla alueilla, mutta jos ei vahvaa perustaa ole, silloin se ei ole mahdollista. Ja sen takia meidän täytyy varmistaa, että perusta ei vesity tai ei anneta sellaista mielikuvaa ihmisille, että perusta olisi vesittynyt. Me haluamme, että toiminta, toiminnat tukevat toisiaan. Ja sen takia olemme todellakin tyytyväisiä parlamenttiin ja myöskin komission aikaisen juuri kuultuun esittelyn, koska parlamentti, parlamentilla on ollut tässä hyvin tärkeä rooli päätöslauselmissaan. Näemme, kuinka niillä on pyristy, pyritty edistämään mm, Äh, varojen parempaa ja toiminnan paremman kohdentamista ja vastavuoroisuutta. Ja mitä tähän arkkitehtuuriin tulee, ja kuten Kunskin totesi aikaisemmin, olemme käynnistämässä lokakuussa neuvottelut, niin silloin meidän täytyy keskittyä ensin perustaan. Olemme todellakin tyytyväisiä institutionaaliseen rakenteeseen, jossa ensin on äh, perusta ja sitten alueelliset pilarit, mutta meidän täytyy varmistaa, että me saamme aikaiseksi sopimuksen ytimestä, mikä sopimuksen perusta on, eikä puututa lillukan varsiin vielä siinä vaiheessa. Ja sen takia minä puhun tässä niin kovasti näistä läpileikkaavista teemoista, jonka olemme listanneet muistiossamme, joka on myöskin poliittinen linjausasiakirja. Ja siinä pyritään esittelemään kaikki nämä neuvotteluasiakirjan teemat. Me haluamme, haluamme agendan, jo, tai ei agendan, vaan anteeksi, sukupuoli tulee ole, tulee olla tällainen läpileikkaava teema. Meillä on lainsäädännössämme olemassa valtava määrä mainintoja äh, sukupuoleen, sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat yhteisiä Afrikalle, Karibialle ja Tyynenmeren alueelle. Tämä ulottuvuus on pidettävä läsnä kaikkialla. Ja toiseksi sieltä löytyy teemoja josta, joista puhutaan perustassa ja myöskin spesifis, aluespesifisissä osissa. Kun puhutaan esimerkiksi häiriön sietokuvun vahvistamisesta, niin silloin se liittyy myöskin ympäristöön. Eli vaikka meillä ei olisi strategisissa prioriteeteissa teemaa tällä nimellä, niin se on meillä tällaisena läpileikkaavana teemana. Sitten me haluamme myöskin ottaa esimerkiksi valtamerien hallinnan siellä. Meillä on yhteisiä intressejä siinä. Meillä, me kaikki tiedämme, kuinka valtamerit saastuvat ja jos haluatte katsoa vielä kestävän kehityksen tavoitetta 16, eli kuinka parannetaan ihmisten mahdollisuutta saada oikeutta aina nämä asiat eivät näy kovin operatiivisessa muodossa. Eli meillä on paljon konvergenssia näissä teemoissa. Ja sitten voidaan kysyä, kuinka institutionaalisella arkkitehtuurilla puututaan rahoitus, tukirahoitusehdotuksia. Muistutan teitä siitä, mitä on todettu, että olemme samaa mieltä, että haluamme Eh, rahoituksen saatavuuden luotettavaksi ja tehokkaaksi. Ja jotta se olisi tehokasta, niin yhteishallinto on periaate, joka meillä on aina ollut olemassa, ja sen täytyy näkyä jollakin tavalla. Kuinka se sitten tulee näkyä? Olemme tietoisia siitä, että se henkilö, joka tai se taho, joka neuvottelee, joko jäsenvaltio tai AKT-ryhmä, jos me emme näe sitä rahoit rahoituksen todellisuudessa. Ja jos se rahoitus fragmentointuu, fragmentoituu, Eli heitetään hieman rahaa Afrikkaan ja sitten hieman rahaa sinne Saharan etäpuoleisille alueille ja niin edespäin, niin silloin johdonmukaisuus, josta sovittiin, katoaa, jos se ei näy rahoitusehdotuksissa. Me itse asiassa äh, ihailemme kovasti sitä, mitä täällä olette sanoneet aivan oikein, kun parlamentaarinen valiokunta esittelijä hyväksyi. Eli me näemme budjetoinnin positiivisessa valossa. Se lisää luotettavuutta ja vastuuvelvollisuutta siitä, miten raha käytetään kansalaisten suuntaan. Mutta se täytyy suojata tietyllä tavalla. Ellei ole mahdollista arvioida, niin silloin silloin sitä ei pystytä enää hallitsemaan. Kyseessä täytyy olla vuotuiset määrärahat esimerkiksi, jos puhutaan Iranista, jossa halutaan mm, turvata, taata turvallisuus, joten silloin turvallisuus on asia, joka pitää ajaa muiden esille, e, edelle tietyissä tilanteissa. Keskusteluissamme komission kanssa me emme vielä ole nähneet noissa komission neuvottelusuuntaviivoissa – olevan. Uskon, että tässä voin päättää puheenvuoron, koska meillä on muita jäseniä täällä paikalla myöskin, jotka ovat neuvotteluryhmässämme. Meillä on Togon ministeritason edustaja, neuvotteluryhmän edustaja myös, ja sitten meidän puheenjohtajamme Chadin, puhe, äh, Chadin suurlähet, lähettiläs ja muita henkilöitä, jotka ehkä haluavat käyttää puheenvuoron. Tämä on todella eh, tärkeä ja mieluisa tilaisuus meille olla täällä paikalla jakamassa eh, mielipiteitä ja vaihtamassa ajatuksia, joten kiitoksia. Kiitos kaikille puhujille. Tämä on ensimmäinen keskustelu nyt kahden osapuolen kanssa. Yritän lukea rivien välistä. Eli että mit, mistä nyt eh, on kiistaa. Molemmat sanoitte, että olette samaa mieltä siitä, että No siis puhutte näistä yhtäläisistä kannoista, mutta sitten kuitenkin jotain kiistakapuloita, mikä nyt vaikuttaa sitten mihinkin, miten sitä pitää katsoa. No, käydä läpi näitä mandaatteja sitten yksityiskohtaisemmin myöhemmin ja katsotaan, mitkä nämä tärkeät puolet nyt sitten neuvottelussa on katsonut sitten komission ehdotusta. No, ehkä tästä puuttuu jotain, ehkä komissio voi selittää ehdotustaan. Ja mitä vanha sopimus sanoi? En ollut neuvottelemassa kotona niin mitä eroja on, mitä tästä puuttuu. Se voisi auttaa. Ehkä myös kotiläksymme siitä, mikä puuttuu, mikä on muuttumassa mandaatissa. Ja näin, että komissio on tässä kolme eri osiota näille Alle, Kolle ja teille. No, kyllä tämä tästä selkiytyy varmasti kun nyt on kuultu tätä kapulakieltä. Ensinnäkin Norbert Noiser, joka esittelemme, ehkä hän voi alustaa tämän aiheen. Norbert. Uh, thank you very much, Linda. Kiitos Linda. Kiitokset puhujille ja kiitokset äh, uh, kohteliaisuudesta parlamentille. Me aloitimme toki ensimmäisenä toimieliminä ja teimme kotityömme parlamentaarikkoina. Ja me voisimme järjestää parlament, tai me, me helpotimme tulevia neuvotteluita. On luonnollisesti mukavaa yrittää lukea rivien välistä. Kaiken kaikkiaan voimme sanoa, että olemme saavuttaneet paljon positiivisia elementtejä. Nyt kun mandaatti käynnistyy, joten meidän asiamme on katettu, kuten taistelu köyhyyttä vastaan, hyvä hallinta, ihmisoikeudet, kansalaisyhteiskunta, oikeus oikeuteen, sukupuolten välinen tasa-arvo, ilmastonmuutos, kaikki nämä on otettu mukaan ja tämä on hyvin positiivista. Se, missä minä näin ongelmia, ovat AKT, EUn äh, instrumentit, ne välineet tulevaisuudelle. Ja varsinkin tämä parlamentaarinen ulottuvuus siinä. Joten yhtäältä Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin johtopäätökset ovat hyvin lähellä AKT, kun on kysymys äh, GPA tai yleinen äh, kumppanuus, äh, ulottuvuus. Ja äh, sopimuksessa mainitaan, että tässä huomioidaan myös kaikki alueelliset kumppanuudet. Eli tämä suuri GPA-sopimus on tavallaan jäänyt kelkasta, ja se ei ollut parlamentin näkemys. Minusta tuotiin hyvin tässä esiin, että GPA-sopimus ei ole mikään konservatiivinen rakenne, vaan se on ihan yleinen rakenne, jota voidaan käyttää, jotta saamme aikaan uutta profiilia, koska myös uusia haasteita on syntynyt. Joten tällä tavalla olemme kohtuullisen lähellä nimenomaan AKTn kantaa ja toisin sitten eu suuntaan. Joten kysymykseni on, liittyy nimenomaan tähän GPA-sopimuksen tulevaisuuteen ja toivon mukaan ei ainoastaan alueellisen kumppanuuden tasolla – vaan että meillä olisi myös tämä maailmanlaajuinen ulottuvuus, jota me haluaisimme jatkaa. Ja sitten kysyisin, miten me eurooppalaisina voisimme vastata tähän ydinhallintaan, äh, hallintoon, minkä pääsihteeri mainitsi. Viimeinen asia, jota me voimme parlamenttina tehdä, on se, että seuraamme kaikkia sopimuksia, mutta, ja toki voimme jatkaa vuoropuhelua, mutta meidän täytyy miettiä, miten me voimme hallinnoida tätä parlamenttina, ja jos katson tässä nyt tulevaisuuteen, niin neuvotteluaika on puolitoista vuotta, mutta komission mandaatti loppuu vuoden kuluttua. Joten meidän täytyy tehdä lujasti töitä että saamme aikaan vahvaa vuoropuhelua. Kiitos. Yes, thank you. Useful to know when, yeah, what... Kiitos, niin pohdittiin noita lopullisia kehyksiä, tai siis vaikka ne ennen vaaleja vai miten. No, seuraava puhuja on Teresa Jimenez. Muchísimas. Oikein paljon kiitoksia. Puhun espanjaksi. Minä uskon, että mandaatti ja uudet sopimusneuvottelut ovat aina suuri mahdollisuus parantaa kaikkea sitä, mistä tuolla puhuttiin. Tässä puhuttiin päivämääristä ja minäkin olen huolestunut tästä aiheesta. Meksikon puheenjohtaja valtion kanssa olemme neuvotelleet sopimuksen, joka koskisi modernisointia. Siitä on Sehän oli jo voimassa monta vuotta se aikaisempi sopimus ja emme tienneet ihan varmaksi, että oliko mahdollista saada nyt sitten voisimmeko saada tätä sopimusta voimaan ihan päivämääräkysymyksistä, joten oli hyvin tärkeää, että tämä saataisiin määriteltyä pitävästi. Ottaen huomioon, että AKT-maita on hyvin monenlaisia, eri kokoisia, eri väestömääräisiä, eri kehitystasoisia, niin kuulisin mielellämme, mielelläni, minkälaisia haasteita mielestänne tulee olemaan edessä, kun otetaan huomioon kaikki tämä moninaisuus. Miten se voisi myöskin yhdistää ehkä meitä? Voisitteko laajentaa hieman esitystänne siitä, kuinka tämä kohta 16 kestävän kehityksen tavoitteet puitteissa rauha ja turvallisuus ja instituutiot, joka on hyvin tärkeä mielestäni erityisesti terrorismin vastaisessa taistelussa. Kuinka voisimme tehdä työtä yhdessä, koska kyseessä ei ole pelkästään eurooppalainen, vaan maailmanlaajuinen haaste. Täällä Euroopassa ollaan aivan hyvinkin läheisessä suhteessa siihen, kuinka Afrikassa on paljon ja Lähi-idässä on paljon uhreja ja sitten Gomez mainitsi myös kolmannen pilarin, eli maahanmuuton, ja, olen, ja hän oli innostunut siitä, että AKT tulee olemaan siinä vahvasti mukana, mutta todellakin kuulisin vielä mielelläni hieman tarkemmin, mikä tämä implikaatio AKT-maiden osalta olisi. Maria Arena. Sitten Maria Arena. Merci. Uh, je ne fais pas partie de la commission DV. En ole DV-valiokunnan jäsen, mutta AKT-kysymyksissä olen kyllä aktiivinen, niin joten haluan puhua tästä kotona järjestelmästä. Kiitos ensinnäkin tehdystä työstä. On totta, että no, tai Euroopan parlamentissa on tehty paljon työtä. Sitten on tämä yhteinen parlamentaarinen yleiskokous MEPPien ja AKT-edustajien kanssa. Sitten on komission työ. Sitten lisäksi on, no, on tämä yhteinen tavoite siis. Ja haluan nyt puuttua tähän Norbertin kysymykseen. Hän puhui yhteisen parlamentaarisen kokouksen tulevaisuudesta, sillä se on yksi harvinainen paikka, tai se on yksi paikka, jossa nyt on mahdollista tehdä yhteistyötä parlamenttien välillä. Se on yksi siinä, missä harvinainen paikka. Siellä on nämä AKT-edustajat ja sitten ne Euroopan parlamentin edustajia. Täytyy myöntää, että työ, jota on tehty kotona, on jälkeistä toiminnasta tuossa parlamentaarisessa yleiskokouksessa. No siinä on löytynyt näitä yhteisiä reittejä ja polkuja. Se on auttanut meitä määrittelemään päätöslausumme täällä, mutta myös AKTn puitteistossa, jotta me tuu määritellä yhteinen kanta myös siellä. No siis no, se on mahdollisimman vähän, ne kannattelut mahdollisimman vähän toisista. Tämä on tärkeää, että tuo parlamentaarinen yleiskokous, josta voidaan parantaa, se toiminta voidaan parantaa, ja varmasti niin täytyy tehdä, niin toiminta pitää jatkaa, mutta ei pidä tehdä työtä vain paikallistasolla, aluetasolla, koska on aiheita, jotka ovat ylätason aiheita. Ne ovat samoja Länsi- ja Itä-Afrikassa. Sama ilmiö saattaa toistua myös K- ja T-maissa, jos katsotaan ilmastonmuutosta esimerkiksi. No, nämä samat kysymykset toistuvat akotemaissa, mutta myös Euroopassa. On tärkeää pitää yllä tuo ulottuvuus, joka ei ole pelkästään aluetason ulottuvuus. Jos rajoitetaan aluetason ulottuvuuteen, niin sitten sitten luodaan jakolinjoja vain kumppaneiden eikä heitä yhdistetä. Joten tämä on tärkeä asia. Toinen asia, minulta tiedämme, että EU neuvottelee myös strategisesta kumppanuudesta Afrikan kanssa. Ja Afrikan unioni joskus ilmoittaa haluavansa päästä pois näistä akoteneuvottelusta kotona jälkeen ja että se suosisi neuvotteluja kahdenvälisesti Afrikan unioni EU, joten haluaisin tietää, mikä on komission kanta tähän. En nyt pidä mennä neuvotteluprosessin kotonon jälkeen niin, että samaan aikaan on tämmöinen strategia, joka sitten tekisi hallaa tälle työlle, jota nyt teemme kotona toiminnasta, joten haluaisin kuulla teidän kantanne tästä. Ja lopuksi vielä yksi asia. on järjestämisessä korostetaan talouskysymyksiä hyvin selvästi. Puhutte tavoitteista ja talousasioista paljon. No on tärkeää puhua taloudesta kehitysnäkökulmasta. Tämä pohtia taloutta ja kehitystä, sitä ei vielä unohtaa, mutta pitääkö vaatia taloudelta sitten, että se, että se tuo mukanaan kehitystä Afrikkaan ja, ja KJT-maihin. Eli pitääkö sen torjua epätasa-arvoa? Kyllä, ja siinä pitää torjua ilmastonmuutosta myös. Pitääkö talouden myötä torjua korruptiota? No, on tärkeää. Jos privilegioidaan talouskysymystä suhteessa kehitykseen, niin silloin pitää saada suojelausekkeet, jotta ei ole tällaista villiä viidakkoa niin kuin tällä hetkellä on, koska tässä ei ole päästy eteenpäin joten tarvitaan tiettyä sääntelyä kotona jälkeisessä, jälkeisen aikana. Kiitos. Maria Hoibuk. Kiitos Maria Hoibuk. Ja herzlichen Dank. Kiitos. haluaisin mielelläni puhua saksaa. Ensinnäkin eh, suuri kiitos teidän työstänne ja suuri kiitos komissiolle siitä, että tämä neuvottelumandaatti julkaistiin koska tällä tavalla me saamme enemmän avoimuutta ja parlamenttihan sitä kannattaa. Ja toivon mukaan tämä on avuksi kaikille osapuolille, joten tästä suuri kiitos. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin maahanmuutosta. Neuvottelumandaat, EUn neuvottelumandaatissa sanotaan ihan eksplisiittisesti, että artikla 3 toista kotonun sopimuksessa, että sitä vahvistetaan. No tästähän näkee hyvin selvästi, että Euroopan unioni äh, on tässä asettanut kortit pöydälle tässä maahanmuuttokysymyksessä. Tämä on hyvin äh, kuuma peruna täällä unionissa, mutta kysyn kuitenkin, että mihin hintaan? Eli miten Eurooppa Eurooppa uskoo, että se saisi aikaan hyvän sopimuksen tästä laittomasta maahanmuutosta. Ja jos ajatellaan diktaattoria Bash al-Asharia, eihän sellaisen kanssa haluta tehdä sopimuksista. Tai esimerkiksi Libyan rajojen tukeminen ja niin edelleen. Minua tämä hieman huolestuttaa nyt ja ylipäätään kysymys ihmisoikeuksista kuuluvatko ne tähän mukaan? Toinen kysymys. Kansainvälinen yhteistyö. Kohdassa kolme neuvottelumandaatissa sanotaan ihan yleisellä tasolla, että halutaan tehdä vahvempaa yhteistyötä, AKT ja EU. Ymmärtäisin, että tämä tarkoittaa myös vahvempaa yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla. Ja kysyisinkin, minkälaisia aiheita, mitkä ovat tällaisia yhteisiä aiheita, joita voisimme käsitellä kansainvälisillä foorumeilla, kuten esimerkiksi YKssa? Onko tässä kysymys näistä horisontaalista kysymyksistä, joista komission edustaja puhui? Onko teillä jokin konkreettinen esimerkki tästä? Minulla olisi yksi, esimerkiksi verotuskysymys että se tavallaan siirrettäisiin OECDltä YK-tasolle. Voisiko tämä olla yksi asia, jossa voisimme tehdä yhteistyötä? Jos teillä on tästä jotain ideoita, niin se kiinnostaisi minua kovasti. Ja sitten vielä kaksi kysymystä. Öö, kestävän kehityksen tavoitteet, te painotitte, miten tärkeää se on. Se on mukana neuvottelumandaatissa, mutta tässä on kuitenkin paljon enemmän tällaisia mm, periaatteellisia asioita. Jos katsotaan konkreettista, niin silloin tämä näyttää siltä, että tässä jatketaan business as usual linjalla. No, täällä sanotaan kauppa, näkökulmat hyvä ja maataloudessa joo. Mutta oikeastaan tässä jatketaan vanhoja polkuja. Tässä ei ole mitään konkreettista, millä tavalla saamme aikaan kestävää kehitystä ja millä tavalla tuemme sitä. Meillä pitäisi olla selkeä suunnitelma siitä, miten kestävän kehityksen tavoite toteutetaan. Eikä niin, että yhtäältä hieman kestävyyttä ja toisaalta sitten hoidetaan hommat ihan niin kuin ennenkin jos katsomme tätä kes- kulunutta kesää, niin se oikeastaan vain osoitti, mitä tuleman pitää täällä Euroopassa. Minä tulen maa ö, talousalueelta ja siellä ei satanut lainkaan ja ö, kaikki niityt ja pellot ovat ruskeat. Eli tarvitaan selkeitä, johdonmukaisia, konkreettisia suunnitelmia. Sitten vielä EPAT, nämä kauppasopimukset. Ne ovat äh, asioita, äh, jotka jäsenvaltiot ovat äh, myös allekirjoittaneet. Miten näitä kauppasopimuksia jatketaan? Jatketaanko niitä ihan sellaisenaan? Neuvotellaanko niistä uudelleen? Mitä tässä on ajateltu? Ja Miten huomioidaan tässä esimerkiksi tämä afrikkalainen talousalue, jota ollaan luomassa? Millä tavalla nämä asiat yhdistetään vai neuvotellaanko tässä rinnakkain? Se ei ole minusta järkevää, koska ne pitää viedä yhteen. Muuten me emme saa mitään tuloksia. Ja viimeinen kysymys on tämä yhteinen hallinta, hallinto, siis josta te puhuitte. Hoidetaanko tätä jatkossakin näin, koska se on toiminut hyvin vai oletteko te ajatelleet, että tätä tehtäisiin toisella tavalla? Paljon kysymyksiä, mutta kiitoksia teille. Thanks Maria and then Cecil Kiitos sitten Cecil Kenge. ja sitten annan puheenvuoron suurlähetteelle, jos haluat käyttää sen rouva Aziz Barut Chadista ilmeisesti haluaa ainakin käyttää puheenvuoron sitten. Mutta nyt Cecil, ole hyvä. Grazie. Kiitoksia Linda. Aivan lyhyesti vain puhun. Kaksi kysymystä minulla on mielessäni. Nämähän on, ovat tulleet esille jo aikaisemmissa puheenvuoroissa. Ensimmäinen kysymys, jonka esittäisin, on se sama, jonka olen esittänyt tämän mandaatin alusta lähtien. Minä haluaisin tietää, kuinka pannaan täytäntöön tämä parlamentaarinen oleva, tulevaisuus. Yleiskokemus EU-AKT-tasolla, kuinka molemmat osapuolet ovat ajatelleet, että tämä yleissopimus toimisi. Senhän ei pitäisi mennä askeleita taaksepäin, vaan vahvistaa tätä parlamentaarista ulottavuutta. Kaikki nämä motiivit, jotka jotka parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistamiseksi olisivat tärkeitä. En edes niitä toista, mutta haluaisin tietää, mitä mieltä olette tämän kokemuksen valossa. Ja toinen kysymykseni koskee rahoituskehystä. Minkä tyyppistä rahoitusta on tarjolla, tarkoitus olla tarjolla tälle uudelle sopimukselle ja kuinka sen on tarkoitus toimia? Kiitoksia. Kiitos. Annan puheenvuoron Rova Azizille. Barud. Sitten ymmärtääkseni Togon suurlähettiläs haluaa käyttää puheenvuoron. Hän on tuosta neuvotteluryhmästä. Haluatteko ensin herra sieltä? Selvä. Herra Naju. Mbledi Yritän lukea tässä käsialaanne, joka on parempi kuin minun täytyy myöntää. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Les cette occasion Kiitos tilaisuudesta puhua Euroopan parlamentin jäsenten edessä. Tämä on hieno tilaisuus, hyvä tilaisuus meille AKT-maille ilmaista kantamme neuvottelumandaatista ja myös voimme tietysti kommentoida EUn e mandaattia kotona jälkeen. Kiitos kaikille esitystä puheenvuorosta. Myönnän, että tässä on tiettyjä eroja, suuria eroja. Jos ajatellaan, miten täällä on reagoitu salissa, jos ajattelen esittelijä tai rova edustaja, joka tässä käytti puheenvuoron. Neuvottelumandaatti, AKT-neuvottelumandaatti on esitelty meille, sen teki pääsihteeri joka seuraa AKT-maiden toimintaa. Christian Ergont esittelivät EU-mandaattiin. Ja kuten kaikki huomasivat, ei ole mitään perustavanlaatuista eroa mandaateissa. Ainut ero piilee tuossa asiakirjojen rakenteessa. Me olemme sitä mieltä, että aiheet, tematiikat. No, sinne meillä on asiakirja, joiden myötä voimme mennä paremmin neuvottelun hankalinta tulee olemaan se, että miten noita neuvotteluista voidaan käydä. Hienoa, että herra Kuun sanoi juuri näin, että tulemme puhumaan tulemusopimuksen rakenteesta, siitä miten käytännössä järjestetään tuo aikataulu, ja sitten alueellisista pilareista, Tämä on erittäin tärkeää meille. Eri aihealueiden sijoittaminen sinne tai tänne ei ole meistä, tai ei ole sellainen, että saattaisi mitään suureroja. Tematiot käsitellä yksitellen. Siinä sitten nähdään, että missä kiista, kiista on, mistä kenkä hiertää, joten voin sanoa teille, kun olen neuvotteluryhmän puheenjohtaja. No, tässä mahdollisuudessa voin sanoa, että olemme valmiit käymään näitä neuvotteluja EU-osapuolen kanssa. Olemme valmiit, niin kuin pääsihteeri sanoi. Sopi, sopua tarvitaan, mutta tietysti tehdään yhteistyötä ja parantaa sitä, mitä voidaan vielä parantaa. Aihealueet menevät osittain päällekkäin on näitä läpileikkaavia aiheita, jotka löytyvät myös tuosta EU-asiakirjasta, mikä kyllä varmasti rauhoittaa mielemme ja takaa sen, että me tehdään yhteistyötä molemmin puolin neuvottelupöytää. Mitä meihin AKT-maihin tulee, ei ole eroja, mielipideeroja. On totta, että tiettyjä eroja on EU- ja Afrikan kantojen Hienoa, että täällä estettiin kysymys siihen suuntaan ja vastaus olisi varmasti hienoa kuulla komissiota. Eli me AKT teemme yhteistyötä, neuvottelemme AKT-blokkina ja sitten on tuo yhteinen pilari, jota Euroopasta ovat ehdottaneet. tuo yhteinen pilari, nuo samat asiat toistuvat meidän neuvottelun mandaatissamme – Joten toivomme, että voimme päästä eroon näistä mielipideeroista ja päästä neuvotteluun. Toivottavasti neuvottelut alkavat mahdollisimman pian, niin kuin sanottiin, viimeistään syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Eli kiitos äh, tilaisuudesta tulla tänne. Korostitte tärkeitä kysymyksiä yleisen kokouksen rooli, parlamentaarisen siis kokouksen rooli, se on tärkeä. Se on meidän neuvottelumandaatissa. Siinä taitaa olla uusi määritelmä nyt eurooppalaisessa mandaatissa. No, joten voin kyllä vakuuttaa teille, että työ ei tule olemaan helppoa, mutta kun nyt on tuo vanha 40 vuoden kumppanuus, niin me ole mistä mieltä, että varmasti voimme saada aikaan hyvää edistystä. Kiitos. Me, merci beaucoup. Kiitos. Niin Rova. Asis Baru Chadista. Eh, merci, madame. Kiitos, rova puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä kaikki erityisesti kiittää tästä teosusta, joka sali sen, että voimme käsitellä näitä kysymyksiä tarvitsen tärkeitä ja käydä ystävällishenkistä keskustelua. Ja no, tällaista ikään kuin epävirallista keskustelua, jotta yhdessä voimme jo tietää, missä asioissa tarvitaan lisää selvennystä. On selvää, että olemme valmiit kaikki. Meillä on mandaattimme, mutta on myös tärkeää, että tiedämme kaikki mitkä ovat ne aiheet, joita pitää käsitellä pidempään, tai mitkä ovat ne aiheet, jos tarvitaan lisää konkreettia, lisää selvennyksiä, koska on selvää, että puhutaan kotona jälkeisestä ajasta. Ja yhteistyöhän on kestänyt 40 vuotta. No, katsotaanpa viimeistä 15 vuotta. Tapahtumat ja muutokset äh, liittyvät geostrategioihin, ympäristöön ja muihin ilmiöihin. Ja ne aiheuttavat meille suuria haasteita. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvottelut pitää saada onnistumaan. Tässä pitää valmistella tuota tulevaisuutta, joka on täynnä haasteita, tuota tulevaisuutta, joka vaatii, että no, toimimme tiukemmin ja käytännönläheisemmin. Joku puhui täällä ympäristökysymyksistä, joku puhui taas maahanmuuttokysymyksistä. Kaikki nämä ovat tällaisia läpileikkaavia aiheita, jotka koskettavat meitä kaikkia. Ja tämä myötä olemme kaikki samassa veneessä, emme voi nyt käsitellä, emme voi sooloilla tässä nyt. Tiedämme, että tämä moraalinen velvollisuus myös tarkastaa näitä kysymyksiä yhdessä ja yhdessä. Jos ajatellaan alueellisia pilareita, niin on tietysti selvää, ettei voida jättää huomiota sitä, että jokainen alue, oli kyse aasta Koosta tai Teestä. No, siellä tilanne on kehittynyt eri tavoin ja näitä spesifiteettejä pitää niistä pitää keskustella sinänsä, mutta tärkeintä ovat nämä yhteiset kysymykset, nämä läpileikkaavat aiheet, jotka liittyvät parlamentaarisiin suhteisiin, pitkälti myös. Ja toimittaa pitää konsolidoida, jotta kun keskusteluja käydään muodollisesti, voimme löytää tarvittavat vastaukset. Afrikan unionin tai siis sen komission tavoitteet varmasti tässä vielä selkenevät syyskuun aikana varmaankin. Ja me kaikki tiedämme, että nyt meillä, meillä ei ole varaa virheisiin. Ei pidä lähteä sooloilemaan. Tai toimia pelkästään aluetasolla. Emme lähde tyhjästä liikkeelle. Meillä on hyvin tärkeitä sopimuksia tässä pohjalla ja niitä pitää konsolidoida, vahvistaa ja niiden pitää toimia meidän perustanamme. Syyskuun puolivälissä on tuo kokous AU-tasolla. Sehän on jo keskustellut monta kertaa näistä kysymyksistä. Ja sitten on ollut myös virallisia huippukokouksia. Ei tässä varmaan muuta ehdoteta kuin, että että vahvistettaisiin näitä alueellisia erityispiirteitä niiden huomioon ottamista, mutta tuo pylväsjänon sopimukset ja nuo tärkeimmät elementit, jotka olemme rakentaneet yhdessä 40 vuoden ajan, niitä ei voi jättää huomiota, niitä ei saa unohtaa. Joku puhui konkretiasta, moni täällä Ystä, moni ystävämme täällä puhui konkretiasta, oli kyse sitten kestävän tavoitteista tai parlamentaarista kysymyksistä tai oli kyse sitten muista asioista. Ja nämä pitää selventää, jotta sitten jatkossa kun mennään neuvotteluihin, meillä on jo selvät sävelet sitten kun ajatellaan, mitä eurooppalaiset tässä haluavat ja mitä MEPit haluavat. Tämä lähtee heistä ja päättyy heihin, joten ei ole syytä siihen, miksi nämä pitäisi jättää sivuun. Tämä on nyt loistava tilaisuus toimia. On hienoa, että voimme keskustella täällä myös tänään nyt jo. Kiitos. Merci, madame. So we have niin, The Kiitos. Tulkit ovat antaneet meille kynttiä lisää. So, um, so we, but that doesn't... Eli, no ei kymmentä minuuttia tarvitse kuitenkaan käyttää välttämättä, että voin antaa teille puheenvuoron. Representative African Union. Yeah, okay, yes, sorry. Anteeksi, niin voisitteko esitellä itsenne? Merci. Uh... Kiitos. Mohamed Ige on nimeni. Afrikan unionin edustustosta Brysselissä haluan käyttää puheenvuoron. on jälkeen se on niin erittäin tärkeä AUlle, koska tulosopimus tulee olemaan tärkeä pitkällä aikavälillä. Siinä on kyse AU-EU-yhteistyöstä, se on meille tärkeää. Kaikki on samaa mieltä siitä, että tärkeintä on tehokkuus ja toimivuus näissä kumppanuuksissa, AU-EU-kumppanuuksissa, sillä Paine pitää tarjota nyt konkreettisia ratkaisuja kansalaisilleen ja nyt tässä yhteistyössä on tiettyjä aloja, joista keskustellaan ulkoisissa formeissa, joihin AU ei kuulu. Ja no, kun on useampia paralleleja prosesseja, niin täällä on tällainen laimentamisvaikutus, ajatellaan tehokkuutta ja toimivuutta. Näin ollen Afrikka työstää yhteistä kantaansa, kun yhteistyö tehdään EUn kanssa, 2030 jälkeisenä aikana 33. gigalissa AU teki päätöksen näistä kysymyksistä. AUn kantaa ollaan viimeistämisessä ensimmäinen seitsemättä, oli myös ensimmäinen AUn yleiskokous, siellä valtiorahoitusten päämiehet puhuivat pitkään aiheista – AUn komissio lähti tehtäväksi ottaa yhteyttä EU-hun, jotta voitaisiin virallisesti viedä asioita eteenpäin. Mutta neuvottelut saataisiin alkuun, jotta Afri- ja tarvit- Afrikalaisessa tarvitaan yhteinen kanta eri aiheista 14.9. kahden viikon kuluttua järjestetään siis Addis Abebassa AUn ylimääräinen kokous, eli sen toimipanokomitean eli Afrikkalaiset ulkoministerit ovat siellä sitten paikalla ja siellä käsitellään AKT-kysymyksiä, jotta voidaan vahvistaa ja saada loppuun AU-kanta. Ja se on sitten Afrikan kanta. ...2020 jälkeisenä aikana. Kiitos. Yeah, thank, thank you very much. And... Kiitos. Odotamme innolla tuota syyskuutta annan puheenvuoron nyt takaisin sille Christian Leffelille ja Patrick Gomezille. Loppukommentit. Meillä on kolme minuuttia kullakin enintään, joten kuun, ole hyvä. <clears throat> Thanks Linda. And thank... Kiitos äh, Linda, kiitos teille kaikille. Yritän olla nopea, mutta aloitan sinun esittämästäsi kysymyksestä, koska se kattaa oikeastaan kaiken. Eli mitkä ovat nämä avainkysymykset, ja se on tullut esiin tässä keskustelussa. Ensimmäinen on tämä sopimuksen rakenne. Ja kuten äh, täällä sanottiin, niin äh, tämä äh, se, mikä me, että olisi tärkeää tietää, että se mikä menee näihin pilareihin vai jää säätiölle. No, toki tämä säätiö on hyvin tärkeä ja alueelliset pilarit myös me määrittelemme meidän ydinsitoumuksemme ja keskeiset asiat tässä säätiössä ja jaamme ne kahdelle kolmelle maantieteelliselle alueelle. Afrikka, Karibia ja Tyynemeri. Ja jos äh, otan tässä huomioon äh, taloudelliset haasteet, maahanmuutto, rauha ja turvallisuus, äh, ilmastonmuutos, kaikilla näillä kolmella alueella meidän täytyy kalibroida nämä haasteet. Ne asiat, joita täytyy hoitaa, mitkä ovat prioriteetit, ne ovat kaikilla alueilla erilaisia ja niitä täytyy hieman muutella. Mutta kaikki alkaa kuitenkin tällaisesta yhteisestä perustasta. Ja ja me uskomme, että tällainen rinnakkainen EU-Afrikka-strategia neuvottelu ei ole oikea tie eteenpäin. Se on ö, tärkeä osa, siitä puhutaan tämän, tässä alueellisessa pilarissa afrikkalaisten kollegoiden kanssa, mutta se ei tapahdu erikseen ö, omassa rinnakkaisessa ö, maailmassa. Ö, ja Minusta oli hienoa, että kuulimme kolmen afrikkalaisen lähettilän puheenvuorot täällä. Ja näyttää siltä, että täältä löytyy hieman uusia vastauksia eri kantojen välillä, mutta ja että me löydämme jonkinnäköistä yhtäläisyyttä ja keinot siihen. Sitten toinen asia, eli institutionaalinen rakenne joka liittyy tähän. En usko, että me mandaatissamme näemme sitä mustavalkoisena. Me uskomme sen sijaan, että tämän institutionaalisen rakenteen täytyy heijastella sitä, mikä on tämän sopimuksen rakenne. Ja sen vuoksi täytyy vahvistaa näitä, entisestään näitä tapaamisia Eh, Euroopan ja eh, Afrikan osapuolten välillä, eurooppalaisten eh, ja Tyynemeren ja oli, oli sitten kysymys ministeritasolla, parlamenttitasolla, missä tahansa. Eikä tämä tarkoita välttämättä tapaamisia koko AKT-tasolla, ja niin mandaatissa ei sanotakaan, vaan että me voimme tässä tavallaan soveltaa tätä ja niissä asioissa varsinkin, missä meillä on tiettyjä intressejä. Millä tavalla sitten tarkkaan tämä toimii, se on sitten neuvotteluiden kohteena. Meillä on meidän mandaattimme ja te, meidän kumppaneillamme on heidän näkemyksensä ja teillä on omat näkemyksenne. Mutta niin kauan kuin me voimme sopia tästä lähtökohdasta, eli että on tärkeää, että institutionaalinen rakenne heijastelee sitä, miten me näemme tämän sopimuksen. Ja sitten taloudellinen tuki. Taloudellinen tuki, toki sitä tulee olemaan, se ehdotus, jonka me olemme tehneet liittyen näihin rinnakkaisiin neuvotteluihin, tulee olemaan rinnakkain keskustelun kanssa monivuotisen rahoitus, rahoituskehyksestä. Ja nämä ovat neuvotteluita, joita käydään budjettiviranomaisten kanssa, neuvoston ja teidän kanssanne ja me yrittämme saada, saada aikaan kuin hyvän aikataulun neuvoston ja Itävallan puheenjohtajamaan kanssa ja teidän kanssanne. Mutta tällä tavalla nähdään, millä, tai voidaan ennakoida hieman sitä, miten nämä jaetaan alueiden kesken. Ja sitten vielä neljäs asia, joka liittyy sopimuksen sisältöön pali, sitä ei paljon tarvitse varmaankaan sanoa, mutta suurelta osin nämä asiat on otettu esiin. Me näemme, missä meillä on eroavaisuuksia, mutta varmasti voimme ne ylittää. En näe tässä kuitenkaan mitään todella vaikeita asioita. Ja sitten viimeinen asia, äh, neuvotteluiden aikataulu. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja meidän täytyy pysyä kunnianhimoisina. Eli me käynnistämme tämän lokakuun alussa ja yritämme päästä eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pitkälle eh, nykyisten toimielinten mandaattien aikana. Muistutan vain teitä, että komissio voi jatkaa lokakuun loppuun asti, mutta parlamentilla on eh, Euroopan vaalit hieman aikaisemmin. Joten meidän tavoitteenamme on se, että menemme mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja niin pitkälle kuin vain mahdollista. Mutta luonnollisestikaan emme voi sitoutua minkään lopputulokseen. Ja Kuten Mari Hoibuk sanoi, me haluamme avoimuutta, me olemme julkaisseet tämän mandaatin ja me haluamme olla mukana neuvoston AKT-työryhmän kautta ja parlamentissa teidän kauttanne ihan säännöllisesti niin, että kykenemme jatkuvasti kertomaan, missä mennään ja mikä tilanne on. Thank you. I'm aware of time. Um... Kiitos. Puheaika ylittyi. Nyt Herra Gomez, sitten Kristian, jos aikaa jää, niin voit sanoa vielä sanan siihen. Thanks very much. No niin, paljon kiitoksia. Vastaisin tarkkaan ottaen kysymykseen, joka koski horisontaalista tasoa. Maria otti esille tämän ja kestävän kehityksen tavoitteiden osalta erityisesti kansainvälisellä tasolla rahoitus, äh, arkkitehtuuri, täytyy olla sovittu etukäteen. Se täytyy asettaa tahoisen kontekstiin. YKssa voimme niitä tavoitteita eh, tavoitella. Sama koskee maahanmuuttoa. Meillä on Magrebin ehdot olemassa, mutta meillä on olemassa maailmanlaajuinen sopimus siitä, että yhteisesti on voimat yhdistettävä, jotta voitaisiin asia esittää, koska Marokossa sitten varsinainen hyväksyminen tapahtuu. Ja sen pohjalta pystytään laatimaan yhteinen toimintaohjelma kyseisellä alalla. Terrorismikysymys, turvallisuus, varmuus, hyvin monimutkainen asia. Se liittyy moniin aspekteihin. Ensinnäkin yksi perustavanlaatuinen köyhyys, toiseksi yhteiskunnalliset rakenteet E- ihmiset eivät koe olevansa osallisia yhteiskunnassa. Nuoriso on etääntynyttä, vieraantunutta. Sen takia meillä voi olla nuoria lapsisotilaita. Nuorilla ei ole mitään muuta tekemistä. Meillä ei ole asianmukaisia rakenteita yhteiskunnassa, ei ole taloudellisia resursseja, eli täytyy toimia monella areenalla. Ja tietenkin lakien hyväksyminen ei ole ainoa tärkeä asia, vaan täytyy mobilisoida organisaatiot, kansalaisyhteiskunta ja täytyy myös tarkastella, minkälaisia investointeja halutaan tehdä. Ei sellaisia, jossa tehdään, pelataan siirtohinnoilla. Eli tämä on todella monimutkainen asiavyyhti, mutta pyrimme osallistamaan rakentavaan yhteiskuntaan. Silloin saadaan aikaiseksi turvallisuutta ja rauhaa. Ja eh, olen sitä mieltä kyllä, että muuttoliikekysymys on niin monimutkainen, että artiklassa 13 emme ole päässeet niin pitkälle kuin olisimme halunneet, mutta meidän pitää pyrkiä eteenpäin. Ihmiskauppa, kuten aikaisemmin todettiin, mihin raha menee, auttaako se niitä, joiden pitäisi apua saada. Meillä on rahasto, mutta kuinka se nyanssoitaisiin niin, että se systemaattisesti hallinnoitaisiin sen varmistamiseksi, että rahat käytetään siellä, missä mm, ne voidaan käyttää mahdollisimman toisiaan täydentävästi. Sitten nämä parlamentaarinen yleiskokous ja alakomiteat. Alakomiteat ovat hyvin tärkeitä. Toiminta on, mutta sen toteutumista ei pystytä seuraamaan, ei seurata asianmukaisesti. Se on hyvin episodinomaista. Meillä ei ole sitä linkkiä, mikä tarvittaisiin toimintaohjelman kanssa olemassa olevaksi. Tämä on sellainen asia, jonka suhteen meillä on vielä työtä tehtävänä. Me jätänpä tämän puheenvuoron sitten tähän. Kiitoksia. Kristian, jos on minuutti. Tulkit, jos haluatte poistaa, voitte poistua. Kiitos. Very, very briefly.